Jest? Okej. Okay. Panie i panowie, proszę o zajmowanie miejsc. Będziemy powoli zaczynali. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne. Aloitamme tämän kokouksen, kunhan kaikki olette valmiina. Joten hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tähän toiseen julkiseen keskusteluun YMPn tulevaisuudesta. Tämähän kokous nyt järjestetään Euroopan parlamentin agrivaliokunnan herra De Castron myötävaikutuksella ja asiasta vastuullinen komission jäsen eri herra Cholos on myös paikalla. Ja myös minä toivotan omasta puolestani teidät kaikki tervetulleeksi. Muistuttaisin, että 12. lokakuuta komissio esitteli seitsemän asetuksen paketin, mitä YMPn tulevaisuuteen tulee. Kyse siis YMPn uudistamisesta ja lokakuussa järjestettiin neuvoston kokous, ensimmäinen käsittely marraskuussa käytiin keskustelua suorista tuista. Ja neuvosto järjestää vielä kokouksen joulukuussa ja tuolloin keskustellaan maaseutualueiden kehittämisestä. Samalla Wrocławissa järjestettiin epävirallinen neuvoston kokous – ja tuolloin todella päätettiin järjestää 7. marraskuuta Euroopan parlamentissa ensimmäinen julkinen kokouskuuleminen tästä asiasta maatalousministerien läsnäollessa ja kansallisten parlamenttien edustajien läsnäollessa. Tämän päivän Keskustelussa kuullaan myös äh, tuottajajärjestöjen edustajia ja herra De Castro on nyt kertonut minulle, ihan, että ihan kaikkia Euroopan unionin tuottajajärjestöjä ei ole kutsuttu tähän kokoukseen, mutta yli viidelle kymmenelle kutsu kuitenkin lähti. Kyseessä siis tuottajajärjestöt, jotka ovat vastuussa tuotannosta sekä jalostuksesta, vaan eivät niinkään kaupasta. Tietenkään ei ole inhimillisesti mahdollista edes saada yhteen saliin kaikkien järjestöjen kaikkia edustajia. Eli jos joku ei ole täällä tänään paikalla, hän ei ehkä katso että tämä keskustelu juuri häntä koskee. Seuraava keskustelu järjestetään sitten 19. joulukuuta. Kiitos herra De Castron. Joulukuun neuvoston kokouksessa teemme yhteenvedon näistä kolmesta keskustelusta. Tammikuussa sitten pyrimme julkaisemaan puheenjohtajan valtion Puolan puheenjohtajavaltion johtopäätökset YMPn tulevaisuudesta. Annan aivan kohta puheenvuoron puheenjohtaja Paolo de Castrolle, eli tämän Euroopan parlamentin valiokunnan puheenjohtajalle. Hänen jälkeensä puheenvuoron saa komission jäsen. Ja sitten meillä on muita puhujia ja 25 edustajaa, jotka kukin saavat neljän minuutin puheenvuoron. Minä jaan nämä puheenvuorot ja toivon, että kello 18 mennessä saamme käytyä keskustelun. Ja jos aika on jäljellä, niin toki voimme ottaa puheenvuoroja myös puhujalistan ulkopuolelta. Kuitenkin tämä keskustelu on saatava päätökseen kello 18 mennessä. Ja sitten teemme panelistien taholta vielä yhteenvedon käydystä keskustelusta. Nyt puheenvuoron saa herra de Castro. Olkaa hyvä. Grazie caro Marek, buongiorno e grazie a tutti voi per la presenza in questa importante Kiitoksia puheenjohtaja ja minäkin haluan puolestani toivottaa tervetulleeksi kaikki, jotka olette tulleet tämän päivän me haluamme kaikkia tuottajajärjestöjen, osuuskuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen edustajia tervehtiä lämpimästi. Herra eh, Savitski on järjestänyt tämän päivän tilaisuuden ja hän tässä jo esitti tervetuliaissanat omasta puolestaan. Toivotan myös komissaari sen Joloksen lämpimästi tervetulleeksi on mukavaa, että olitte valmis tulemaan tähän tilaisuuteen ja näin osallistumaan vuoropuheluumme. Haluaisimme nyt todella käydä eri sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan ja Euroopan toimielinten välillä keskustelua ähm, yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Kyseessähän on yhteispäätösmenettelyn alainen kokonaisuus sitä paitsi. Tämä ehdotuspaketti on hyvin merkittävä siinäkin mielessä, että tilanne niin kehittyneillä kuin vähemmänkin kehittyneillä alueilla on aivan uudenlainen. Elintarvikehuolto on osittain vaarassa ja hinta vakaus on sekin nyt hyvin suuren muutoksen kourissa. Heittelyt tulevat kasvamaan. Eli Tilanne on aivan uusi ja tuolloin viljelijät tarvitsevat aivan uusia välineitä voidakseen kohdata tämän uuden vaikean tilanteen. Viljelijöiden on voittava tulevina vuosina taata elintarvikehuolto ja jatkuvuus ja samalla tulee kohdata ilmastonmuutos, pyrkiä torjumaan sosiaalista syrjäytymistä ja niin edelleen. Haasteet ovat siis hyvin monenlaiset. Samalla kuitenkin haluamme kestävää maataloutta, taloudellisesti kestävää maataloutta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt vastuu tarjota alalle, eli viljelijöillemme sellaisia välineitä, että he voivat olla näiden uusien haasteiden edessä varmoja. Ja samalla meidän on luonnollisesti oltava ympäristön kannalta kestäviä. Tarvitaan uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka tekee maataloudestamme vahvemman, kilpailukykyisen ja samalla ähm, maatalouttamme on suojeltava tältä uudelta epävakaudelta ja näiltä erilaisilta haasteilta. Me emme voi hyväksyä sitä, että maatalouspotentiaalimme heikentyy entisestään. Me Euroopan parlamentissa olemme valinneet hyvin selkeän tien. Meillä on kaksi oma-aloitteista mietintöä yhtäältä George Lyonin ja toisaalta Albert Dessin mietinnöt käsittelyssä ja niissä kuvaillaan sitä tietä, jota haluamme kulkea. Euroopan kansalaisethan ovat antaneet meille asiassa selkeän mandaatin ja kyseessä on siis yhteispäätösmenettely. Yhdessä neuvoston kanssa sitten katsomme, miten tämä lainsäädäntöprosessi saadaan hyvin hoidettua päätöksensä. Äh, Euroopan parlamentin mandaatti on täysistunnossa täysin selvä valtava enemmistö äänesti näiden molempien mietintöjen puolesta. On osoittautunut hyvin selvästi, että lähikuukausina, tulevina kuukausina meidän täytyy erityisesti keskittyä tukemaan tuotantoa. Ja uudistuksessamme meidän on sopeuduttava aivan uusiin olosuhteisiin. Meidän äh, maataloutemme on tulevaisuudessa oltava yksinkertaisempaa ja joustavaa, ja meidän on voitava vastata tähän kriisiin, jolla valitettavasti on viime vuosina ollut hyvin kielteiset vaikutukset markkinoihin. Siksi pyydämme komissiolta tukea niin, että komissio mitä pikimmin pyrkisi saamaan aikaan sopimuksen meidän kanssamme tämän päivän aloite, ja tästä, rakas Marek, olen kanssasi täysin samaa mieltä, antaa varmasti hyvin merkittävän panoksen yhdessä koko maatalousalan sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Voimme näin antaa avoimen läpinäkyvän panoksemme siihen, että löydetään konvergenssi uudistusehdotuksiemme kohdalla ja että löydetään ratkaisuja, jotka ovat tilanteen tasalla. Olen aivan varma, että onnistumme tekemään hyvää ja, ja viljelijöitämme, tuottajiamme hyödyntävää työtä, joka hyödyttää samalla kaikkia kansalaisia. Kiitoksia, Paolo. Kiitos äh, siitä, että esittelit meille tämän aiheen. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen, olkaa hyvä. Marek, äh, merci au conseil. Kiitos, Marek. Kiitos neuvostolle siitä, että tämä konferenssi järjestetään. Euroopan parlamenttihan yhdessä, äh, on järjestänyt jo vastaavanlaisen tapahtuman maatalousvaliokunnan kanssa. Ja joulukuussa 19. päivä järjestämme komission toimesta konferenssin, johon teidät on myös kutsuttu. Paikalla on myös tiede, elämän asiantuntijoita, jotka ottavat kantaa tähän ehdotettuun uudistukseen. Näin me pääsemme kolmen konferenssin sarjan päätökseen, jotka on yhdessä suunniteltu neuvoston ja parlamentin kanssa. Aivan lyhyesti viittaan ehdotuksen sisältöön, jotta voin tuoda esille tiettyjä tärkeitä elementtejä omasta näkökulmastani ja varmasti te myös niihin viittaatte. Toistaiseksi keskustelu uudistuksen esittelyn alusta saakka on keskittynyt vihreyttämiseen. En oikeastaan keskity tähän niinkään paljoa, koska siitä joka tapauksessa puhutaan muissa yhteyksissä lisää. Me otamme huomioon, ja tämä on julkisesti tärkeää todeta, on huomioitava ne ponnistelut, joita vuosikausia maatalousala Euroopassa on tehnyt niin, että huomioitaisiin luonnonvarojen hyvä hoito. Muistuttaisin vain siitä, että 81 vuodesta lähtien nitraattien käyttö Euroopassa on vähentynyt 25 prosentilla ja niin ikään muiden aineiden käyttö yhtä lailla. Tämä vihreyttämistoimi pyrkii todelliseen muutokseen myös ajattelutavassa maatalouden alalla maatalouskäytännöissä ja niissä tavoissa, joilla eh, katsomme maataloutta. Kyseessä on luottamus eh, maatalouden ja toisaalta kuluttajien ja yhteiskunnan välillä, ja tämä on keskeistä jatkossa. Ehdotukset, jotka me teemme, pyrkivät nimenomaan tähän suuntaan. Kilpailukykyinen, niin kuin Paulo totesi, Euroopan maataloudessa mukaan luettuna taloudellinen kilpailukyky on äärimmäisen tärkeää. Tässä on hyvin merkittävä ehdotus, josta toistaiseksi ei ole kovinkaan paljon keskusteltu lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä, jonka teimme 12. lokakuuta. Eli markkinajärjestelyt ja tuottajapuoli. Jotta me voimme ylläpitää maanviljelyksen maatalouden kilpailukykyä Euroopassa ja mahdollistaa tuottajille tuotantotoiminta, niin olemme ehdottaneet, että suorat tuet, suorat tulotuet vahvistettaisiin tuleviksi vuosiksi aina vuoteen 2020 saakka. Totta kai tarkoitus on varmistaa myös suorien tukien parempi jakautuminen jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltioiden sisäisesti. Ja tähän liittyy myös tuki tukikatto tuotto ja aktiivinen viljelytoiminta niin, että tuet olisivat paremmin täsmennettyjä, kohdennettuja. Tämä ehdotus ottaa merkittävän askeleen uudenlaisen markkinahallinnoinnin suuntaan. Tämä totta kai koskee viranomaisia, mutta myös kaikkia toimijoita, jotka ovat mukana maatalousmarkkinoilla. Me olemme päättäneet että interventiomekanismi, interventiomahdollisuudet ovat olemassa silloin, kun ne ovat tarpeellisia yksityisen varastoinnin e, käyttämiseksi koko sektorilla niin, että todellakin saamme turvaverkon, joka voidaan nopeasti ottaa käyttöön sellaisissa tilanteissa, kun sitä tarvitaan. Tämä markkinainterventio ei ole pelkästään yhteydessä hintavaihteluihin markkinoilla, vaan kaikkiin taloudellisiin ongelmiin, joita voi syntyä ja jotka voivat vaikuttaa alaan tai toiseen. Tästä syystä tällä ehdotuksella todellakin pyritään todelliseen turvaverkkoon ja siihen, että saamme nopeasti käyttöön tämän turvaverkon ja uskon, että meillä on mahdollisuudet komission taholta tähän ja uskon, että neuvosto ja parlamentti lähtevät tähän suuntaan. Ainakin toivon niin. Tulevaisuudessa kilpailukyky nojaa pitkälti tutkimus- ja kehitystoimintaan, mutta tänään näihin kysymyksiin en juurikaan puutu. Lisään vielä turvaverkkoajatukseen jota aiomme siis vahvistaa sen, että otamme huomioon hyvin erilaiset taloudelliset tilanteet, joita eri sektoreilla voidaan kohdata. Turvaverkkoon liittyy myös kriisivaraus. Eh, Se on nyt erillinen. 3,5 miljardia euroa koko kaudelle, joka voidaan mobilisoida eh, ja myös tarvittaessa kiireellisesti laajentaa. Tämän lisäksi toiseen pilariin YMPssä ehdotamme vakuusmekanismia, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot mahdollistavat viljelijöille tämän rahauksen mobilisaation. On jonkinlainen vakuusmenettely, joka olisi tehokkaampi ja joka ottaisi huomioon ne tekijät, jotka liittyvät ilmastoon, säähän, tuotanto-olosuhteisiin ja myös odottamattomiin markkinailmiöihin, esimerkiksi tulo, tulotason volatiliteettiin. Viljelijöillä on myös tämä äh, väline, äh, vakuusväline, joka kompensoi mahdollisesti nopeita tulonmenetyksiä sellaisena vuosina, jolloin volatiliteetti on, on suurta. haluan korostaa toista elementtiä, joka liittyy näihin instrumentteihin, jotka mainitsin. Kyseessä ovat tuottajajärjestöt. Jatkossa, jos haluamme tehokkaasti hallinnoida markkinoita, niin nämä järjestelyt on saatava keskiöön, ei niinkään virallisiin ja byrokraattisiin järjestelmiin, vaan nimenomaan täytyy muistaa tuottajajärjestöt. Me ehdotamme sitä, että laajennettaisiin mahdollisuutta äh, tunnustaa tuottajajärjestöt kaikilla aloilla, kaikilla sektoreilla. Laajennettaisiin erityistoimia, joita meillä on tällä hetkellä vihannes- ja helmäalalla muillekin aloille, niin että viljelijät, jotka päättävät organisoitua, voivat ottaa käyttöön erilaisia toimia, joilla kollektiivisesti pyritään markkinatoimiin ja nämä tunnustettaisiin jäsenvaltioissa virallisesti. Tuottajajärjestöinä ne voitaisiin tunnustaa tai sitten ammatillisina järjestöinä. Jäsenvaltioilla olisi velvoite tunnistaa, tunnustaa nämä järjestöt jommankumman vaihtoehdon mukaisesti. Tähän lisätään myös kartellen vastaiset toimet, hyvin modernit toimet. Meillähän on olemassa jo tällaisia sääntöjä, poikkeussääntöjä, jotka antavat meille ja tuottajajärjestöille välineen käyttöön niin, että ne voivat kollektiivisesti toimia edistääkseen tuotantoa, tuotteita, lisätä niiden houkuttelevuutta ja lisätä investointeja, joita voidaan tehdä kollektiivisesti yhteistyönä. Eh, la constitution de ces organisations de producteurs. Näiden tuottajajärjestöjen perustamista tuetaan rahoituksen kautta alkuvaiheessa, mutta myös myöhemmin niin, että toimintaohjelmia voidaan laatia, investointiohjelmia ja markkinoiden hallintasuunnitelmia, äh, järjestelmiä. Sitten kun nämä välineet saadaan käyntiin, niin tuottajajärjestöjen avulla voimme tutkia sitä, käytetäänkö välineitä tehokkaasti tulevina vuosina. Tuottajajärjestöt voisivat käytännössä tehdä lähestulkoon kaiken, suunnitella tuotantoa, investointeja. Ainoa seikka tietenkin jää ulkopuolelle on hintojen tai kiintiöiden määrittely. Sitä ne eivät voi tehdä, mutta kaikki muut voidaan yhdessä kollektiivisesti tehdä. Ja tuottaja järjestöjen rooli nimenomaan elintarvikeketjussa näin vahvistuisi huomattavalla tavalla. Tässä ne muutamat elementit, joita tänään halusin korostaa. Näistä välineistä ei ole vielä paljoakaan puhuttu. Nämä liittyvät suoriin tukiin ja mahdollistavat sen, että tuottajat viljelijät parantavat markkina-asemaansa ja kilpailukykyään ja toimivat niin, että elintarviketuotanto Euroopassa saa sijansa sekä Euroopan markkinoilla että kansainvälisillä markkinoilla. Komission lainsäädäntöehdotus täytyy nähdä nimenomaan tästä näkökulmasta kokonaisuutena. Meillä on toimia, jotka kannustavat tuot viljelijöitä kestävämpään toimintaan, mutta toisaalta meillä on toimia ja ohjelmia, jotka pyrkivät tutkimukseen ja innovointiin viljelyksessä ja maataloustuotannossa ja mahdollistavat viljelijöille sen, että ne tuottavat paremmin sopeutuvammin tarpeet huomioiden, yhteiskunnan tarpeet huomioiden. Tässä ne muutamat elementit, jotka haluaisin eh, nostaa esille ja korostaa. Ja toivon, että puheenvuoroissa viitataan myös näihin ajatuksiin ja voimme katsoa, miten jatkokaudella voimme vielä parantaa tai tehostaa näitä. Kiitos. Dziękuję bardzo, i bardzo proszę. Paljon kiitoksia teille komission jäsen. Ja nyt äh, Gerd Sonnenlaiter. Sehr president. Arvoisa herra puheenjohtaja, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, arvoisa herra komissaari, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minä kiitän Puolaa puheenjohtajamaana siitä, että tämä meidän kannalta äärimmäisen tärkeä keskustelu on järjestetty ja jossa me voimme 13 miljoonan viljelijäperheen nimissä puhua. Nyt kun EU-maatalous lähi, nyt ensi vuonna haluaa ottaa huomioon ihmisten huolet ja tarpeet, niin sen täytyy vastata kahteen suureen haasteeseen. Ensinnäkin, että taataan elintarviketurvallisuus nyt, kun maailmanlaajuinen äh, elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, ja taas toisaalta äh, elintarvikevarmuuden turvaaminen huolimatta resurssien hupenemisesta ja ilmastonmuutoksesta. Toinen haaste on maataloudelle liittyy niihin äh, töihin tehtäviin, joita täytyy tehdä talouskasvun ja työllisyyden edistämiseksi EU:ssa. Kasvun luominen on kriisin oloissa Euroopassa tärkeämpää kuin koskaan. Maatalous ja elintarvikesektori on kuitenkin edes tärkeimpiä sektoreita EU:ssa, eh, e joka työllistää noin 40 miljoonaa ihmistä. Ja aivan viime viikolla G20-huippukokouksessa esitetyt eh, eh, esitettiin, että tuotannon ja tuottavuuden kasvu maataloudessa ja elintarviketurvallisuudessa ovat, ja kestävä talouskasvun edistävä vaativat tukea. Siksi vihertäminen onkin se osa komission ehdotuksia, joka huolestuttaa meitä eniten. Ei sen takia, että me vastustaisimme ympäristön, ympäristön myötäistä toimintaa tai että me vastustaisimme toimia, joilla heikennetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, pikemminkin päinvastoin. Mutta maat, maat, viljelijät näkevät tämän välttämättömyyden suojella resursseja ja myös sopeutua ilmastonmuutokseen ja he ovat ehkä enemmän tietoisia kuin muut yhteiskunnan ryhmittymät. Mutta tuottavuuden, tuottavuuden ja tuotantokapasiteetin tilanne ja tuottavuuden lisääminen ovat yhtä tärkeitä haasteita, kun me ajattelemme elintarviketurvallisuutta ja, ja, ja toisaalta, jos me haluamme edesauttaa talouskasvun toteutumista. Komissio on ö, ottanut huomioon haasteiden vihreän osan, mutta kasvun, kasvun liittyvän osan se on ö, unohtanut tykkänään. Ja kun ajatellaan 7 prosentin osuu 7 prosentin kesännointia tiloittain. Onko mielekästä, että tuotanto otetaan pois, vaikkakin G20 vaati maataloustuotannon laajentamista? Onko todellakin mielekästä, vaikkakin hallitukset yrittävät saada bio, luomupohjaista taloutta ja bioenergian ja, ja biologisen hajoavien aineiden edistämistä. Onko todellakin mielekästä, vaik, jos, kun me kuitenkin tarvitsemme talouskasvua nimittäin, jos sälytetään lisää pakotteita viljelijöille ilman lisäarvoa, niin tilakustannukset nousevat kolminkertaiseksi ja se vähentää EUn kilpailukykyä. E, ja tämä johtaisi joko elintarvikekustannusten hintojen nousumiseen tai sitten riippuvuuden lisääntymiseen tuonnista tai kumpaankin. Onko tämä todellakin sitä, mitä suuri yleisö ja hallitukset haluavat? Me katsomme, että viljelijät ilmasto, voivat myötä vaikuttaa ilmastonmuutoksen vähenemiseen ja, ja siinä täytyy ryhtyä toimiin. Ja, ja niiden täytyy olla sellaisia, jotka samalla tehostavat dynaamista ja tehokasta sektoria maataloutta. Meidän vastauksemme kuuluu lyhyesti sanoa, vihreä kasvua ottaa, vihreä kasvu ottaa huomioon kestävän kehityksen, koska kun puhutaan perusteluista, äh, äh, maatalousmaksuista, mutta vihreä kasvu on tietenkin äh, parempi tie kohti uutta maatalouspolitiikkaa kuin vihertäminen. Jos me ajattelemme vakautta ja jos me haluamme turvata vakauden epävarmassa maailmassa, ja jos maataloussektori ja elintarvikesektori EU-ssa, sen pitäisi auttaa enemmän kasvua ja työllisyyttä ja kestävällä tavalla, niin silloin suuri yleisö minun mielestäni tunnustaa sen, että kust, uuden maatalouspolitiikan kustannukset ovat vähemmän kuin yksi prosenttia koko EUn menoista. Se on, se on hieno investointi. Komissio sanoo meille myös, että vihreä kasvu toisessa pilarissa, täytyy käsitellä toisessa pilarissa, se on oikein. Ja tärkeää, että, että komissio tekee selväksi, että maaseudun kehitys Eurooppa 2020-strategian osana edist- sen täytyy myötävaikuttaa vihreään kasvuun. Toinen ongelma, joka liittyy komission ehdotuksiin, on se en ja jokainen yksinkertaistaminen on jäänyt pois. Se cross compliance ja vihertämisvaatimukset ja myös kytkentävaatimukset, miten täällä määritellään aktiivinen viljelijä, se tekee järjestelmässä vähemmän läpinäkyvän suuren yleisen kannalta ja siitä tulee paljon kalliimpi viljelijöille ja hallituksille silloin, ellei tätä ellei ehdotuksessa tuoda yksinkertaistuksia, se täytyy, finaali, se täytyy viilata toiseen asuun. Ja suorat maksut osoitetaan suoraan aktiivisille viljelijöille, mutta meidän mielestämme olisi parempi jättää jäsenvaltioille jonkin verran liikkuvuutta ja jostovaraa, liikkumavaraa sen suhteen, että kuka katsotaan aktiiviseksi viljelijäksi ja kuka ei. Me, me vastustamme tätä äh, decouplingia ei sen takia, koska byrokraattinen äh, rasitus vain äh, lisääntyy. Ja on kuitenkin kysymys viljelijöistä, jotka ovat pyrkineet nykyaikaistamaan tilojaan, ja heitä sitten, ra- rangais- sitten rangaistaan osuuskuntia, ja, ja se tulee aiheuttamaan lisää haittavaikutuksia. Me olemme sillä kannalla, että komission täytyisi suora, suorien maksujen uudelleenjaon osalta jäsenvaltioissa se on siinä suhteessa oikealla tiellä, mutta meistä on välttämätöntä, että saadaan oikeudenmukainen kohtelu kaikkien viljelijöiden kohdalla aikaan, ja jotka kuitenkin työskentelevät erilaisissa olosuhteissa. Hyväksyttävää on myös se, että me tarvitsemme konvergenssia alueellisilla, alueellisilla ja, ja kansallisilla tasoilla. Tämä on monien viljelijöiden kannalta hyvin kivuliasta. he tarvitsevat enemmän joustavuutta, liikkumavaraa ja enemmän aikaa tasatakseen kielteiset vaikutukset uuden maksujärjestelmän myötä. Ja muutokset täytyy tehdä asteittain koko tämän ajanjakson aikana, eikä niin, että, niin kuin komissio on ehdottanut, että, ne, että saman tien 40 prosenttia ensimmäisenä vuonna. Olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta liikkumavaraa suhteessa kytkettyihin maksuihin. Muussa tapauksessa me me, meille tulee vaikea tilanne maaseudulla. Emme ole myöskään tyytyväisiä komission ehdotukseen, joka, joka oikeastaan aikaa jako nämä tukitoimet mä osan yh, ensimmäiseen pilariin ja toiset, osan toiseen pilariin. Miksi tämä mutkikas järjestelmä, niin kuin Euroopan parlamentti, niin mekään emme voi oikein voi ymmärtää tätä syrjäalueita ja sen niiden uutta määritelmää. Ja tästä me olemme tehneet omia ehdotuksiamme. Ja tässä päästäänkin maaseudun kehittyvikseen. Meidän keskeinen huolemme tulikin jo esille, nimittäin se, että mitään spesifisiä ehdotuksia ei ole tehty vihreän kasvun määrittelemiseksi ja tukemiseksi. Ja huolissamme olemme myös tästä yhteisestä strategiasta, joka, että toimiiko se käytännössä ja miten. Muihin näkökohtiin komission ehdotuksissa ja toisessa pilarissa suhtaudumme myönteisesti. Me edustamme ylipäätään sitä kantaa, että, että palaaminen tällaiseen temaattiseen konseptiin on hyvä asia merkityksellinen on se, että painotetaan enemmän innovointia. Me toivommekin, että Euroopan innovointikumppanuudet johtavat integroituun konseptiin, ja jolloin sitten saadaan aikaan yhteistyötä. Ja haluan vielä lausua sanasen markkinavakaudesta. Totta kai tämäkin on oleellinen komponentti elintarviketurvallisuudessa. Me emme halua palata vanhaan markkinahallintojärjestelmään. Me tarvitsemme kuitenkin mekanismeja, jotka antavat tehokkaan ja toimivan vastauksen kriiseihin ja jotka vakauttavat tilannetta osamalta osaltaan mutta se täytyy paremmin, voida paremmin vakuuttaa se, että uudet kriisivarareservit komissiossa ovat olemassa. Ja palaisin lopuksi vielä siihen, mitä sanoin alussa, että meidän suurin haasteemme on siinä, että voidaan varmistaa, että maatalous saa turvallisen, voi hoitaa turvallisen elintarvikehuollon ja osaltaan myötä vaikuttaa kasvuun. Me olemme vakuuttuneita siitä, että komission vastaus tähän, näihin haasteisiin on sellainen, että sitä täytyy parantaa, mutta olemme kuitenkin vasta epäilemättä hyvin pitkän keskustelutien alussa. Ja emme myöskään usko, että maatalouspolitiikan tulevaisuus voidaan määrätä ennen kuin budjetti on tiedossamme. Minä tiedän, minä toivon, että me onnistumme yhdessä varmistamaan sen, että tuleva maatalouspolitiikka osaltaan myötä vaikuttaa siihen, että maataloudesta, Euroopan maataloudesta saadaan dynaaminen, innovatiivinen ja kannattava sektori, joka on sellainen sektori, joka on paremmin aseistettu vastaamaan meidän useisiin haasteisiimme. Ja lopuksi vielä sananen tästä arvosta ja yhteisen maatalouspolitiikan merkityksestä. Nyt jos EU kaikilla muilla tai monilla muilla sektoreilla toimisi niin kuin yhteinen maatalouspolitiikka, niin meillä ei olisi tätä nykykriisiä olemassakaan. Dziękuję bardzo, Gerti, bardzo proszę. Kiitokset paljon Gerd. Ja nyt puheenvuoron saa Paolo Bruni, Kogeson puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Grazie, presidente Savicki. Un saluto. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja Savicki. Tervehdin myös maatalousvaliokunnan puheenjohtaja De Castroa, komission jäsen Cholosia, Euroopan parlamentin jäseniä ja muita paikalla olevia vieraita. Minä puhun teille nyt todella maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön nimissä 8000 eri jäsentä meillä on. Edustamme seitsemää miljoonaa viljelijää, maataloustuottajaa kaikista eri jäsenvaltioista. Kollega John Leitner tuossa jo puhui komission 12.10. tekemän ehdotuksen yleisistä osuuksista Itse tulen keskittymään niihin kysymyksiin kuin Soloskin, eli niihin, jotka liittyvät ennen kaikkea markkinoihin. Minä tulen puhumaan siis kilpailukyvystä ennen kaikkea, joka mielestäni on aivan keskeinen, aivan perustavanlaatuinen asia, eh, johon meidän tulisi kiinnittää hyvin paljon huomiota. Emme nimittäin saa unohtaa, että meidän yrityksemme ja osuuskuntamme kilpailevat muiden maailman tuottajien kanssa, ei-eurooppalaisten tuottajien kanssa, joiden turvallisuussäännöt, ympäristösäännöt ja muut säännöt ovat kaukana siitä, mitä standardeja meidän on kunnioitettava. Eli kyllä heidän on helpompi tuottaa tuottaa alhaisin kustannuksin. Nyt meidän tulisi käyttää tätä YMPn uudistusta hyväksemme, vahvistaaksemme kilpailukykyämme erityisesti tulevaisuutta silmällä pitäen. Näin myös työllisyyskysymys on otettava huomioon. Sitä emme välttämättä kyllin usein ole ottaneet huomioon. On puhuttu paljon vaikkapa autoteollisuuden työllisyydestä ja työpaikoista, mutta maatalous- ja elintarvikeala työllistää tilastojemme mukaan suoraan tai epäsuorasti yhden kuun, ikään kuin yhden kuudesta työntekijästä, mitä muihin aloihin tulee. Eli kyllä siis maatalouden ja elintarviketalouden puolustaminen puolustaa samalla myös työllisyyttä Euroopassa. Täällä on nyt jo puhuttu tuotantomäärien lisäämisestä, kasvun luomisesta ja ottaen huomioon myös FAOn ennustukset, ennusteet ensi vuodelle. Näin meidän täytyy hyvin tarkasti katsoa ihan objektiivisia tietoja. Niiden mukaan Euroopan kasvu olisi prosentin vuodessa, siis maatalousalalla. Ja näin ollen tarvitsemme tutkimusta ja kehitystä. Ja tämä on aivan välttämätöntä, se on siis aivan välttämätöntä. Tämän lisäksi kiinnittäisin huomion toiseen ulottuvuuteen, joka mielestäni luonnollisesti liittyy sekin kilpailukykyyn. Ensimmäinen osa tätä koko ketjua on tietenkin maa, talous, mutta kun katsotaan tasetta sellaisena, niin oikeastaanhan maatalouden osuus on varsin pieni. Aika harva, aika harva sentti eurosta menee tuottajan taskuun ja tälle asialle on ehdottomasti tehtävä jotain. Muutenhan tämä ketju ei ole kestävä. Kyse on kilpailukyvystä, ja komission äh, varapuheenjohtaja Antonio Tajani tätä asiaa käsittelee, mutta tässä jo itse asiassa sanot, sanoimme komission sen Cholosille, kun hän vieraili luonnamme Roomassa joitain päiviä sitten, niin totesimme, että YMPn on otettava, YMPn uudistuksessa on tämä tärkeä asia otettava huomioon, kun kilpailukykyfoorumi pyrkii saamaan aikaan tuloksia, niin nämä tulokset tulisi ottaa myös YMPn uudistuksessa huomioon. Näin tuottajat saisivat lisää painoarvoa ja mitä näihin välineisiin tulee tuottajajärjestöjen kannalta – niin sitten ehkä olisimme kyllä oikealla tiellä. Mutta meidän tulisi hyvin tarkasti pohtia toimiamme ja minkä tyyppisistä tuottajajärjestöistä on kysymys. Katsomme, että kyseessä on oltava aidot todelliset tuottajajärjestöt. Komission jäsen itse asiassa tässä esitti yhden Esimerkkinä ja toivon, että tämän kaltaiset voidaan ottaa tulevaisuudessa huomioon. Eli joka tapauksessa ovat täysin, jotka ovat täysin vastuussa tuotteiden markkinoinnista – niin samalla kun tätä laajennetaan kattamaan muita aloja, niin meidän täytyisi katsoa hyvin huolellisesti tuottajajärjestöjen roolia. Me Kogesassa katsomme, että juuri esimerkiksi osuustoimintajärjestelmä voisi tässä hyvin toimia, mutta vaikka osuustoimintajärjestöjä ei olisikaan, niin sitten kyseessä täytyy siihen olla todellisen yrityksen. Ja ennen kuin lopetan tämän puheenvuoroni, puheenjohtaja, haluaisin vielä viitata kriisinhallintavälineisiin, jotka on täällä tänään jo mainittu ja jotka uskoakseni tulevat olemaan aivan keskeinen tekijä tätä koko, tässä kokonaisuudessa. Mehän olemme kuulleet mainintoja näistä kriisinhallintavälineistä ja minä uskon, että tulevaisuuden maataloudella ei tule olemaan paljonkaan yhteistä menneisyyden maatalouden kanssa. Äh, kriisit äh, tulevat yhä yleisemmiksi, puhummepa sitten ilmastonmuutoksesta tai mistä hyvänsä, ja haluamme varmistaa, sen, että maataloustuottajien tulotaso säilyy, etteivät he menetä tulojaan. Siis meillä täytyy olla kunnolliset ähm, toimet tätä varten. Se on keskeistä tuottajiemme, viljelijöidemme tulevaisuuden vuoksi. Puhun täällä tulevaisuudesta. Näen, että ministerineuvosto edustaja on paikalla Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta on paikalla, komissiokin on paikalla, joten nyt pyytäisin teidän kaikkien ottamaan äh, huomioon kriisin hallinta kysymyksen ulottuvuuden. Äh, edelleen tällä hetkellä meillä on ongelma äh, hedelmä- ja vihannestuottajajärjestöjen Eh, ylimääräisissä tuissa. Tästähän on puhuttu jo neuvoston ja parlamentin välillä, mutta edelleenkään lopullista vastausta ei ole saatu. En minä ainakaan ole eh, ymmärtänyt, että mistä eh, summista tässä nyt puhutaan. Ja sitten vielä ihan viimeinen asia, jonka halusin nostaa esiin tässä puheenvuorossani. Minulla on toivomus, toivon, että tämä toteutuu. Me olemme järjestäneet kokouksia, joissa ovat olleet mukana kolme toimielintä sekä työmarkkinajärjestöt. Ja 19. joulukuuta meille, meillä on vielä tämä viimeinen tapaaminen EU-toimielinten välillä. Ja kaikki varmaankin tiedämme, missä nyt mennään. Ja kaikki varmaankin ovat sitä mieltä, että aika on kypsä, niin kuin eilenkin kuulimme herraa De Castro järjestämässä tilaisuudessa. Nyt aika on kypsä pyrkiä lähentämään näitä kantoja niin, että saadaan aikaan yhteinen kanta. Eli kyllä nämä tilaisuudet ovat hyödyllisiä, koska ne auttavat meitä kaikkia ymmärtämään, missä – mennään. Ja näin voidaan saada aikaan tulos, joka on sitten hedelmää näistä kaikista tapaamisista. Kiitoksia. Paolo, viittasit tässä hyvin paljon tulevaisuuteen, puhuit tulevaisuudesta ja olen varma, että erityisesti nuoret viljelijät ovat huolissaan tulevaisuudesta. Ja nyt puheenvuoron saa Joris Bakke, joka on nuorten viljelijöiden järjestön edustaja. Olkaa hyvä. Thank you, Minister Dear Chairman de Castro. Kiitos, ministeri Saviski. Paolo de Castro, komission jäsen Cholos, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Haluan osoittaa kiitokseni puheenjohtajalle siitä, että hän on kutsunut tämän kokouksen, tämän konferenssin tänään koolle. Edustan tänään noin 1,8 miljoonaa nuorta viljelijää. Tulevaisuuden haasteet ja tavoitteet ovat nähdäksemme sellaisia, että tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on uutta politiikkaa. Meidän täytyy huomioida kunnianhimoiset tavoitteet, mutta tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan totta kai myös kunnianhimoista budjettia. Maataloustuotanto perustuu pitkäaikaisille investoinneille, varoille ja myös inhimilliselle pääomalle inhimillisen pääoman suhteen meillä on valtavia haasteita ja uhkia Euroopan maantaloudelle. Ihmiset jättävät maaseudun, väestö vanhenee ja yhä vähemmän nuoria ryhtyy viljelijöiksi ja tuottajiksi. Euroopan maanviljelys on myös ikäkriisin kourissa. Nyt oikeastaan näemme vain jäävuoren huipun. Maatalous on investointi tulevaisuuteen. Myös yhteisen maatalouspolitiikan on investoitava tulevaisuuden tiloihin. Meidän on toimittava nyt. Me tuemme komission jäsenen eh, ehdottamaa suuntaa näissä lainsäädäntöehdotuksissa ensimmäisessä ja toisessa pilarissa. Ensimmäisessä pilarissa pidämme tervetulleena tätä nuorille viljelijöille maksettavaa suoraa tukea viiden vuoden ajan eh, viljelyn aloittamisesta. Erityisesti nuoret viljelijät ovat hyvin haavoittuvassa asemassa, kun markkinat ovat näin volatiliteetit. Mutta haluaisimme, että tätä vielä vahvistettaisiin. Toimet on oltava, ovat, ovat, niiden on oltava pakollisia kaikille jäsenvaltioille ja minimissään kaksi prosenttia kansallisesta määrästä pitäisi käyttää tämän toimen tukemiseen. Täytäntöön panon suhteen haluamme jäsenvaltioille joustavuutta, jotta päästäisiin nuorten viljelijöiden kannalta keskeisiin tavoitteisiin. Viite vuosi otetaan käyttöön vuodesta 2014 eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan saa muodostaa estettä nuorille viljelijöille ja alalle, alalle tulijoille. Kansallinen reservi on oltava käytössä vuodesta 2014 eteen, eteenpäin, jotta uudet tulijat ja nuoret viljelijät voivat siitä hyötyä. Toisessa pilarissa pidämme tervetulleena komission ehdottamaan suuntaan, erityisesti yhteisrahoitusosuutta niin, että päästään 70 000 äh, installaatiotukena silloin, kun nuori viljelijä aloittaa toiminnan. Ja kun katsomme tulevaisuuteen, niin totta kai tarvitaan uusiutumista viljelijäkunnassa. Tarvitaan myös kestävää viljelystä, tuotantoa. Ja vihreyttämistä täytyy tapahtua ensimmäisessä pilarissa. Samanaikaisesti haluamme korostaa sitä, että maataloussektori on vihrein Euroopan talouden sektori. Jotta pääsemme niihin sitoumuksiin, joita viljelijäyhteisö on tehnyt ja parhaisiin mahdollisiin tuloksiin, vihreyttämisen tulisi totua vapaaehtoisesti. Ne kolme toimia, jotka tässä ehdotuksessa on, eivät vastaa ympäristö- ja talous, taloushaasteisiin, joita edessämme on, eikä Euroopan viljelyksen haasteisiin. Sen takia meillä pitäisi olla sellaisia toimia, jotka vastaavat ilmastonmuutoshaasteisiin ja ovat, ovat yhteen sopivia kilpailukyvyn kanssa. Pitäisi olla myös täsmäviljelymahdollisuuksia, maaperän hoitotoimia, muita lisätoimia. pitäisi olla esimerkiksi kiertoviljelymahdollisuuksia, suojakaistaleita, pakollista kesännointia ja niin edelleen. Nämä toimet mahdollistaisivat joustavuuden ja olisivat kaikkien jäsenvaltioiden etujen mukaisia. Haluan vielä korostaa sitä, että kiinteä prosenttiosuus tilatasolla, joka määritellään kesännointi pakoksi, ei ole kestävä tavoite tulevaisuuden kannalta, koska sehän johtaa pelkästään siihen, ainoastaan siihen, että tämä alue jätetään kesannolle pysyvästi, eikä elintarviketuotanto näin toimi. Me käymme sisäisiä keskusteluja ja viilaamme vielä omia kannanottoja, mutta joka tapauksessa me tarvitsemme tuottavaa elintarvikesektoria. Sen pitäisi olla tämän ehdotuksen pohjana. Toistan vielä uusiutumisvälineen tärkeyden yhteisessä maatalouspolitiikassa ja sen uudistuksessa. Se on tulevaisuuden kannalta keskeinen haaste. Kiitän myös mahdollisuudesta käyttää tänään puheenvuoro. Dziękuję bardzo. I teraz bardzo. Kiitos erittäin paljon. Nyt haluaisin avata keskustelun ja puheenvuoro, puheaika jokaiselle puheenvuorolle on todella neljä minuuttia. Ja jos olemme kurun, kurinalaisia, niin sitä useammat äh, puhe, puhujat äh, ehtivät puhua. Ensin Luis Manuel Kapulas Santas, olkaa hyvä. <clears throat> Eh, kiitos, kiitos ministeri ja puheenjohtaja. <clears throat> Ensinnäkin aivan lyhyesti esittelisin, että minun ryhmäni tukee teidän työtänne ja osaa arvostaa sitä ja myös Puolan puhe- työtä, Puolan tekemää työtä pu- puheenjohtajamaana. Herra komissaari, haluan myös kiittää teitä. Te olette usein täällä meillä parlamentissa ja olen varma, että tämä kokemusten vaihto joka tapahtuu säännöllisesti, voi mitä vaikuttaa ratkaisevalla tavalla siihen, että me saamme tästä prosessista hyvän tuloksen. Minä itse parlamentin jäsenenä ja sosialistiryhmän koordinaattorina olen ottanut selkeän kannan tähän rahaston ja olen tämän kantani esittänyt jo kaksi vuotta sitten laatimassani asiakirjassa ja olemme tyytyväisyydellä todenneet, että eräät ehdotuksemme on otettu huomioon äh, komission säädöksissä. Ei kaikkea välttämättä, valitettavasti, mutta me yritämme, tämä, näitäkin saada, yritämme saada näitäkin mukaan äh, edessä olevissa neuvotteluissa. En nyt halua esittelemään esi- mielipiteitäni esittelijänä äh, ja Haluan nyt kuulla äh, äh, näitä äh, kritiikin sanoja ja ehdotuksia, jotka saattavat olla hyödyllisiä silloin, kun minä laadin Niin Kuitenkin pari asiaa haluan ottaa esille. Ensinnäkin haluan kiinnittää huomiota yhteen asiaan. 12. lokakuuta lähtien komissio ja komissaari ovat joutuneet kärsimään perusteettomasta kritiikistä. Me olemme taipuvaisia esittämään tällaisessa ehdotuksessa lähinnä kielteisiä näkökohtia, ja silloin me unohdamme tavallaan ne myönteiset näkökohdat. Monet näkökohdat tässä ehdotuksessa ovat myönteisiä ja ne ovat erinomaisia ja toisia haluamme parantaa. Mutta tietenkin tässä tietenkin olemme keskittyneet sellaisiin asioihin, jotka eivät tyydytä meitä. Haluan selvittää, selvittää pari asiaa. Emme odottaneet, että komissio tällaisessa asetuksessa, asetuksessa suorista maksuista jo lupaa etukäteen tiettyä budjettiosuutta, esimerkiksi liitä 1 ja liitä 3, jossa on kyse kansallisten varojen jyvittämisestä. Semähän voisi johtaa siihen, että lähdetään sotimaan siitä, kuka saa suurimman osan tästä kakusta. Tämähän voi johtaa suuriin ongelmiin. Minä Olisin pitänyt parempana, että ensin määritellään kriteerit ja sitten kun kriteereitä sovelletaan, niin sitten voidaan jyvittää rahat kullekin äh, jäsenmaalle, äh, kuten aikaisemminkin on ollut asianlaita. No, meillä on nyt tämä perusongelma budjetin kanssa kysymys siitä, äh, kysymys, joka joudutaan käsittelemään tässä yhteydessä, ja tässä on vaikea tehdä johtopäätöksiä parlamentissa tuntematta näitä asioita tai, asioita tai tietämättä näitä asioita. Ja toinen kysymys, pitäisi selvittää ensin. Nimittäin kysymys viher, viherryttämisestä. Tämä maatalouspolitiikan vihreä komponentti on myös pohjana tälle, että voidaan perustella toiminta yhteiskunnassa. Me tietenkin asti olemme mukana omien tavoitteidemme ajamisessa. Tämä ekologisointi tulee olemaan edelleenkin yksi uuden maatalouspolitiikan pilari. Ja haluaisimme kernaasti myötä vaikuttaa siihen, että saataisiin tyydyttävä tulos kaikkien kannalta. Ympäristöystävällisyys on, edistää myös kilpailukykyä, niin kuin komissio, komissaari asian esitte, ja me haluamme olla mukana tässä veneessä vetämässä yhtä köyttä. bardzo bardzo proszę Michel Dantin. Kiitos teille ja nyt Michel Dantin. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Parlamentin nimissä haluaisin kiinnittää huomion mietintöön yhteistä markkinajärjestelyistä, jos olen ollut mukana. Arvostan komission ja komission jäsenen tekemää työtä niin, että tarjotaan järjestöille tiettyjä mahdollisuuksia ja vahvistetaan tuottajajärjestöjen mahdollisuuksia niin, että niiden asema legitimisoidaan tai uudelleen legitimisoidaan. Keskustelun ydin oikeastaan suuntautuu nyt siihen, miksi näin toimitaan. Se ei riitä, että meillä on hyvät tuottajajärjestöt, jotka ovat hyvin järjestäytyneitä vaan niiden täytyy myös toteuttaa selkeää roolia markkinoilla. Kyse ei ole pelkästään siitä, että niille annetaan lupa määritellä hintoja. Siitähän ei ole kyse. Nyt jos nyt ajatellaan vaikkapa kopaa ja kosekaa, ja, ja jos hintoihin ei voida puuttua, niin eihän niillä ole enää mitään virkaa. Eli tässäkin täytyy hyvin järkevällä, älykkällä tavalla toimia. No sitten kilpailukysymykset. Meidän täytyy yhdessä pohtia, millä tavalla artikla 101 uudelleen ja artikla 40 niin ikään uudelleen tulkitaan. Meillä on yhteisiä markkinajärjestelyjä, jotka oli näiden poikkeuksien perustana. Miten annamme nyt tälle mahdollisuudelle voimaa myös tuotejärjestöjen avulla? Meillä on tämä dokumentti, jonka pitäisi auttaa meitä vastaamaan tähän haasteeseen. Komissio itsekin muutama kuukausi sitten tämän totesi. Sitten meillä on parlamentin mietintö, niin ikään muutaman kuukauden takaa, ja vuodelta 1995 koko maatalous- ja elintarvikesektori oli yli 400 miljardia ja tässä hyvin pieni osuus meni tuottajille. Ne 24 prosenttia meni viime kädessä tuottajille. Ja sitten kun katsotaan alakohtaisia eroja, niin me havaitsemme, että kaikki ovat hyötyneet paitsi tuottajat, joiden osuus on pienentynyt. Jos tätä ongelmaa ei ratkaista, niin me voimme jatkaa sitä, että kaikki julkinen raha, mikä nyt vain halutaan, käytetään tällä alalla, mutta tuottajien jama ei parane. Olen valmis työstämään kaikkien tahojen kanssa eh, näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja totta kai komissio on myös tässä työssä mukana. Paljon kiitoksia teille. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä Albert Tess. Olkaa hyvä. Ja Kiitos puheenjohtaja. Arvoissa neuvoston puheenjohtaja, arvoissa valiokunnan puheenjohtaja, arvoissa komission jäsen, arvoisat asiantuntijat. Minäkin haluan kiittää komission jäsen Cholosia tästä hyvin ahkerasta työstä, 625 sivua kaiken kaikkiaan, mutta komission ja sen ongelmat alkavat eh, sitten, kun katsoo, että miten tämä ehdotus vaikuttaa yksittäisiin tiloihin ja niiden tilanteeseen. No, voisin tässä nyt nostaa esiin pari seikkaa, joiden kohdalta mielestäni meidän on löydettävä ratkaisuja. Kun katson tätä 7 prosentin sääntöä, johon John Leitner viittasi, niin komission jäsen te toteatte, että tähän asti se, että maatalouselementit voidaan laskea mukaan, mutta kun katson tilannetta omalla kotialallani tai koti kannalla, niin nämä 20 prosenttia kuuluvat kunnille, eivätkä tiloihin. Niillä on kyllä helppoa ottaa mukaan 10 prosenttia tällaista maisema-aluetta, mutta tilanne on aivan eri yksittäisten tuottajien kohdalla mitenkä he nyt sitten äh, saavat tämän 7 prosenttia kasaan nämä tavalliset tuottajat, niin se on ihan toinen asia. Ja se ei käy tuosta, vaan otetaan 50 hehtaarin tila vaikkapa, jolla ei tällaisia maisema-alueita ole, niin 3,5 prosenttia rehtaria, kun heidän täytyy sitten laittaa kesannolle tai pois tuotannosta – Tämä on hyvin paljon rahaa, 2800 euroa. Ja jos nyt lasketaan äh, se, että hehtaaria kohti voitto on 280 euroa, niin äh, miten ihmeessä tämä laskutoimitus äh, menee oikein? siis ei tätä näin voi toteuttaa. Tähän löytä, tarvitsee löytää aivan erilaisia ratkaisuja. Sitten on alueita, joilla tämä 7 prosenttia jo on, niin eikö silloin nämä yksittäiset tilat voitaisiin erottaa tästä. Ja sitten on taas sellaisiakin alueita, joilla näitä, näitä maisema elementtejä ei ole lainkaan, niin siellä niitä nyt ehkä jonkin verran tarvitaan. Sitten on esimerkiksi vuoristoalueiden tilanne, ollaan jossain vaikkapa 800 metrin korkeudessa, niin jos siellä nyt sitten täytyy vaihtaa tuotantoa jostain lajista toiseen, ja tämä on välttämätöntä. Esimerkiksi mm, jos joku alue on maissia varten, niin ei, sitä, ei siinä voi mitään muuta alkaa viljellä. Eli ehkä voidaan puhua 15-20 hehtaarista tämän kokoisista tiloista, mutta ei pienemmistä siis. Ja sitten kun ajatellaan epäsuotuisia alueita, niin kyllä meidän on löydettävä joku toisenlainen kompromissi, koska ensimmäiset laskelmat ovat osoittaneet, että Saksassa tai Ranskassa tai muualla tietyt alueet tulevat olemaan epäsuotuisia, vaikka siellä maataloustulot ovat kaikkein korkeimpia mahdollisia. Eli kyllä tässä arviossa jotakin on pielessä. Tätäkin täytyy katsoa ja löytää kyllä erilaisia ratkaisuja. Kyllä tässä vielä paljon on hiottavaa. Sitten on sellaisia maita, joissa toisen pilarin osuus on suuri, esimerkiksi Bulgaria, hyvä esimerkki tästä. Niin siellä nyt sitten 5 prosenttia toisesta pilarista saadaan ottaa ensimmäiseen pilariin, niin miksei sitten 10-15 prosenttia, koska nyt kun tämä usein on rahoitusalaista toimintaa, niin maat eivät ole tähän vielä ryhtyneet. Ja kyllä lähikuukausina, arvoisa komission jäsen, meillä tekemistä vielä on. Tehän tässä jo osoitittekin kompromissia halukkuutta. Ja aivan varmasti me täällä parlamentissa yhdessä neuvoston kanssa voimme saada aikaan tämän YMPn uudistuksen käytännönläheisen mallin, joka todella toimii käytännössä, mutta emme me voi tehdä sellaisia ehdotuksia, joita ei käytännössä voi toteuttaa. Ja kiitän teitä ministeri Savitski siitä, että olette järjestänyt tämän tilaisuuden tänään niin, että voimme yhdessä näistä, näistä ongelmista keskustella jo tässä vaiheessa. Kiitos. Bardzo. Kiitoksia teille. Kiitos oikein paljon. Ja nyt puheenvuoron saa Ryki Etsio, äh, tanskalainen edustaja, olkaa hyvä. Tack för det initiativ och tack för möjligheten för att tala här idag. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia siitä, että saan puhua tällä tänään. Haluan nyt Tanskan elintarviketuottajien puolesta käyttää puheenvuoron. Se on 20 prosenttia Tanskan viennistä. No, yhteinen maatalouspolitiikka on sitä, että maatalouspolitiikka rakennetaan niin, että me me, meidän täytyy tuottaa enemmän ja kuitenkin vähemmillä resursseilla. Tämä on tämän päivän tilanne. Maatalouspolitiikka on kuitenkin kasvupolitiikkaa ja sen täytyy olla tasapainoista. Tuottajien täytyy tuottaa enemmän vähemmällä ympäristökuormituksella. Tuotannon täytyy siis olla sopusoinnussa kilpailu, kasvaneiden kilpailuvaatimusten kanssa. Ja meillä on todellakin kovimmat ympäristöstandardit täällä ja näiden näitä, nämä, näissä ympäristötilanteissa, standarditilanteissa meidän täytyy tuottaa. Tämä ongelma täytyy ratkaista, eikä niitä voi sälyttää kolmansille maille eikä muulle maailmalle. Tämä on haaste koko yhteiskunnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että me, meidän, tuot, meidän täytyy tuottaa elintarvikkeita kaikille. Tässä on kysymys myös lähteen valitsemisesta 100 työntekijää kohti. Tanskassa tarvitsemme 30 työpaikkaa elintarvikeketjussa. Tehtävänä on nyt saada kasvupolitiikkaa aikaan, joka todellakin edistää tuottavaa ja tehokasta maataloutta. Me tarvitsemme myös tukea maaseudulle. Me saa kuitenkaan unohtaa, että nykyiset tuet jatkaa, jaetaan objektiivisin kriteerein ja tämähän liittyy taas kunkin tilan suuruusluokkaan. Ne maat, jotka, joissa on suhteellisesti katsoen suurin äh, maataloustuotanto, eh, eivät ne voi olla kuitenkaan yksin vastuussa. Meillä on kuitenkin suurimmat kustannukset, mitä taas tulee ympäristöpolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa. Tässä kasvu on hyvin tärkeä. Me, meidän täytyy todellakin parantaa maataloustuotannon eh, eh, kilpailukykyä ja kaikki täytyy kuitenkin toteuttaa, rahoittaa budjetista. Me haluamme tukea maataloustuotantoa, sisäinen uudelleenjako, niin kuin komissio ehdottaa, se on, se on radikaali ehdotus ja se vaikuttaa meidän maito- ja vihannestuotantoomme. Jäsenvaltioiden täytyy tietenkin nyt itse vastata näihin haasteisiin. Viljelijä tarvitsee tietenkin myös oman aikansa oma, tähän tuotantoon, eikä sitä pitäisi käyttää byrokratiaan. Sitä täytyy yksinkertaistaa. Kiitos. Bardzo Claudio, i proszę o głos przed... Paljon kiitoksia ja nyt puheenvuoron saa espanjalainen edustaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein hyvää iltapäivää. Aivan ensiksi haluan kiittää puolalaisia tämän kokouksen järjestämisestä ja tietenkin parlamenttia ja komissiota ähm, myös. Itse edustan 4000 tuhatta osuuskuntaa Espanjassa, tietenkin ennen kaikkea hedelmäntuottajia, äh, olivintuottajia, jonkin verran tuottajia, myös maidon tuottajia sekä lihan tuottajia. 20 miljoonaa euroa suunnilleen on kokonaistuotanto ja tässä 50 prosenttia Espanjan lopputuotannosta. En nyt itse asiassa tässä puheenvuorossani puhu niistä myönteisistä asioista, joita tämä ehdotus sisältää. Keskityn puheenvuorossani kysymykseen, joka mielestämme on avainkysymys, eli elintarvikeketju. Olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että tämän uudistuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on tuottajien painoarvon lisääminen elintarvikeketjussa ylipäätään. Katsomme kuitenkin, että komission ehdottamat toimet eivät ole tavoitteen mukaisia, kun komissio puhuu tuottajan roolin tunnustamisesta entistä paremmin, niin ei tämä mielestämme ole mitään uutta, koska kyllähän nämä 72-2000 asetuksessa jo näin on ja jäsenvaltiot voivat näin toimia. Uutta tässä on tietenkin laajentaminen, tämä normi laajentaminen, joka on sinänsä mielestämme ihan myönteistä. Ja tietenkin tässä tulisi edetä, kyllä näin. Mutta pitäisimme eh, tärkeänä sitä, että tuottajajärjestöt tunnustettaisiin eh, paremmin kuin tähän asti. Tällä hetkellä ei sanota yhtään mitään siitä, eh, minkälaiset tekniset mahdollisuudet tulisi olla tavoitteeseen pääsyssä. Niin siis eikö tuottajajärjestöksi, mielestäni tässä nyt tuottajajärjestöksi kelpaa se, että on kaksi viljelijää ja yksi tietokone ja siinä se. Eli katsomme, että tässä tulisi olla aitoja tuottajajärjestöjä, joilla on niin tekniset kuin inhimillisetkin voimavarat tämän tehtävänsä hoitamiseksi. Me olemme kuulleet tässä eri tahoja ja monet tuottajajärjestöt ovat sitä mieltä, että kyseessä on oltava järjestön, joka voi äh, määritellä hintoja, hallinnoida tarjontaa ja niin edelleen. Eli meidän mielestämme tämä ehdotuksen artikla 6 ei paranna mitään, koska näin tuottajajärjestöt eivät voisi esimerkiksi määritellä hintoja tai ohjailla tarjontaa. Toivomme, että parlamentti tekee selkeän parannuksen tähän ehdotukseen. Esimerkiksi tosiaan tässä artiklassa 106 tulisi vielä tehdä hiukan hienosäätöä. Samoin olemme huolissamme 125 B ja C artikloista jossa puhutaan hedelmien ja vihannesten näistä tunnustamisista, siis oikeusperusta. Ja katsomme, että muut alat joilla niilläkin on esimerkiksi maitoala tai lihaala tai sokeriala ovat saaneet parempaan tilanteen, paremman tilanteen. Ja me toivoisimme, että tätä kyllä vielä esimerkiksi delegoitujen säädösten kautta parannettaisiin. Mutta tällä hetkellä tämä yhteinen YMJ ei mielestämme ole toimiva ehdotus. Sitten tämä cupping-kysymys esimerkiksi Espanjassa kun kyseessä on vaikkapa yksittäinen maksuosuus kunnalle vaikkapa miljoona euroa, joka kuitenkin jaetaan kuudelle tuhannelle tuottajalle vaikkapa, niin me emme oikein pidä hyvänä sitä, että kun osuuskunta yksin oman hallinnoi tätä yhteistä maksua ja sitten jakaa sen näille omille Ähm, tuottajilleen, niin tässä pitäisi ehdottomasti yksinkertaistaa tätä byrokratiaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saavi ja Kampisinan edustaja äh, herra Ancho Sanchez. Bonjour. Gérard Choplin de la coordination européenne. Hyvää päivää. Ja Kampesinan edustaja herra Sanchez joutui valitettavasti aamulla lähtemään kohti Espanjaa. Hän ei ole siis paikalla. Me olemme läsnä 18 eurooppalaisessa maassa ja näin johdannoksi haluan esittää julkilausuman. Savikki ja herra Castro, me olemme yllättyneitä siitä tavasta, jolla tämä keskustelu on järjestetty esityslistalla puhutaan alakohtaisista järjestöistä ja kansalaisjärjestöistä, mutta 45 minuutin ajan olette kuullut ainoastaan Kopa Kosekaa, joka ei missään muotoa edusta kaikkia unionin viljelijöitä ja tuottajia. Maatalousvaliokunta vuodesta 1987 lähtien on kuullut meitä kuulemistilaisuuksissaan ja komission kuulemistilaisuuksissa myös järjestömme on edustettuna. Tätä demokratian taantumusta ei voida hyväksyä. Teidän edustuksenne monopoliasema, onko se sitten poliittista tai äh, ammattiyhdistyksellistä, johtaa meidät takaisin edelliselle vuosisadalle. Komissio viime vuonna avasi laajan keskustelun YMPn uudistamisesta koko kansalaisyhteiskuntaan ja olimme tästä tyytyväisiä. Keskustelu on avattava uudelleen eikä suljettava sitä. Me pyydämme parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtajaa ja hänen seuraajiaan käymään pluralistista keskustelua, ottaen huomioon yhteiskunnan moninaisuuden. Tänä iltapäivänä, tänä iltana olen pahoillani, henkilökohtainen etiikkani ja myös AY-etiikkani niin johtaa siihen, että joudun poistumaan salista, koska demokratia on pyhää. Välitän kantamme YMPn uudistukseen kirjallisesti ja pyydän, että ne, jotka pysyvät täällä salissa, seuraavat tilannetta ja välittävät tiedot eteenpäin. Kiitos. Dziękuję za tą wspaniałą demonstrację. Kiitoksia teille tästä riippumattomuuden osoituksestakin, mutta minun mielestäni me kaikki saamme kyllä eh, järjestää tätä eurooppalaista keskustelua YMPn tulevaisuudesta ja meillä kaikilla on tähän oikeus, mutta luonnollisesti myös teidän kannanotton otetaan huomioon. Nyt puheenvuoron saa Ruotsi. Herra Houston, olkaa hyvä. Chairman, Commissioner. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet, LRF, eli Ruotsin tuottajajärjestö, edustaa 170 000 jäsentään, jotka toimivat maataloustuotannon ja metsätalouden alalla. Tämän lisäksi edustamme osuuskuntia 9 prosenttia Ruotsin BKTstä kaiken kaikkiaan. LRF haluaisi sellaista YMPtä, joka antaa panoksen kilpailukykyiselle, aktiiviselle, kestävälle, eettiselle maataloudelle. LRF on hyvin tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa katsotaan, että EUn on tärkeää tulevaisuudessakin tuottaa elintarvikkeita ja mielestämme tämä ehdotus on hyvä pohja tulevalle YMPlle ja haluamme, olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että komissio pyrkii tekemään YMPstä entistä kestävämpää ja vaikka tätä vihreämpää YMPtä tuemmekin, mielestämme on, mielestämme on aika vaikea löytää sellaista vihertämistä, joka sopisi yhtä lailla kaikille jäsenvaltioille. Esimerkiksi Pohjois-Euroopassa tämä eri lajien kierrättäminen aiheuttaa enemmän ongelmia ja esimerkiksi ihan ympäristövaikutuksia kuin muualla näin tapahtuu eri lajikkeiden suhteen. Ja LRF katsoo myös, että kun on edelleen mahdollista pitää kaikki kesannolla, niin vihertäminen ei tue tässä tapauksessa aktiivista tuotantoa, aktiivista viljelyä. Näiden vihertämistoimien sijaan haluaisimme sellaisia vihertämistoimia, jotka lisäisivät vihreää kasvua. Yksi mahdollisuus voisi olla esimerkiksi se, että automaattisesti vihertäminen ottaisiin kaikkiin eri toimiin. Ja mielestämme näin voitaisiin varmistaa vihreämpi maatalous ja voitaisiin stimuloida aktiivista maanviljelyä. Kiitos. Dziękuję bardzo i bardzo proszę. Kiitokset teille. Ja nyt puheenvuoron saa Herra olkaa hyvä. Cieszę się, że możemy wspólnie e, dzisiaj dyskutować. Kiitoksia siitä, että tämä keskustelu on järjestetty. Olen tyytyväinen siitä, että voimme käydä aitoa keskustelua komission tekemistä ehdotuksista. Komission jäsenen esittelemät ehdotukset eivät kaikki olleet täysin odotettuja. Tämä ei oikeastaan liity yhteisen maatalouspolitiikan hyvin pitkälle menevään uudistukseen. Sellaista me todellakin odotimme ja oletimme kuulevamme. Tarkoitus on tehostaa kilpailukykyä ja piti olla kyse yksinkertaistamisesta ja byrokratian vähentämisestä. Nyt kuitenkin saamme ehdotuksen eteemme, joka ennen kaikkea keskittyy suuriin tuen saajiin. Ja tämä kaikki tapahtuu tietysti pienten toimijoiden kustannuksella ja suorien tukien kustannuksella. Eli taas puhutaan siirtymäkaudesta. Ja tämä kyllä on aivan valtava väärinkäsitys minun mielestäni. Tämä vääristää Euroopan unionin markkinoilla kilpailua. Me emme tue tällaisia epäreiluja kilpailutoimia, joita toteutetaan Puolan viljelijöiden vastaisesti, mutta puhun kyllä myös muista jäsenvaltioista kuin Puolan tilanteesta. Toivon, että tämä keskustelu johtaa siitä, siihen, että tiettyjä toimia vielä pohditaan uudemman kerran. Me tiedämme, minkä verran rahaa on käytössä ja sitä ei kuitenkaan pystytä jakamaan oikeudenmukaisesti. Me tarvitsemme lisää budjettivaroja – joita on ohjattava tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Nyt jäsenvaltioita on 27 ja kuitenkin budjetti pysyy ennallaan entiseen verrattuna. Eihän se ole mahdollista. Eli vaaditaan uudenlaisia ratkaisuja, mutta budjetti pysyy samana. Miten me voisimme taata yhtäläisen tasa-arvoisen kohtelun? Miten me voimme päästä tasa-arvoon kilpailussa. Meillä on oltava oikeudenmukainen budjetti ja nämä historialliset maksut täytyy jo unohtaa. Jos me haluamme, että Eurooppa perustuu solidaarisuudelle, niin meidän täytyy tukea tasa-arvon periaatetta. En minä halua, että meitä kohdellaan ikään kuin sellaisina, jotka aina vain vaativat liikaa viljelijät ja Puolan viljelijät, tuottajat kokevat jäävänsä syrjään ja ulkopuolelle. He ovat loukkaantuneita. Heidän äänensä täytyy kuulla. Keskustelkaa näistä ratkaisuista, ratkaisumalleista. Ei nä, eivät nämä muutokset ole sellaisia, mitä me oletimme saavamme ja haluaisimme, niin että tätä kautta vain epäreilu kilpailu lisääntyy. Nyt me elämme kriisin aikoja. Jos maatalous yhä vain eriarvoistuu, niin kriisi syvenee. Nyt olisi vielä mahdollisuuksia tehdä jotakin. Arvoisa komission jäsen, pohtikaa vielä uudemman kerran, harkitkaa näitä ehdotuksia. Myös budjettikomissaarin pitäisi katsoa tarkistukset kertalleen. Uudet jäsenvaltiot eivät pysty hyväksymään näin epäselviä, hataria lupauksia tulevasta YMPstä. Meidän täytyy neuvotella, mutta tarvitaan muitakin periaatteita. Oikein paljon kiitoksia teille. Nyt puheenvuoron saa irlantilaisen osuuskuntajärjestön edustaja. Olkaa hyvä. Thank you for the opportunity to address. Kiitos tilaisuudesta äh, puhua tällä foorumilla. Olen Carl Molmel, Irlannin asianomaista järjestystä ja haluankin nyt keskittyä puheenvuorossani viiteen lyhyen kohtaan. Ensinnäkin osuuskunnat, me katsomme, että uuden maatalouspolitiikan pitäisi edistää omia osuuskuntia. Osuuskuntatoiminta ympäri Eurooppaa on antanut valtavasti hyötyjä jäsenilleen, teollisuudelle, koko yhteisölle. Se on taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä malli, joka on joka auttaa luomaan tasapainon tässä näistä epätasapainoissa elintarvikeketjussa. Se antaa tuloja perheviljelmille ja osuuskuntamalli tarjoaa myös jäsenille tietyn, tietyn suojan, joka on osa nykypäivää. Komissaari Fischer teki aikanaan paljon työtä edistäkseen näitä tuottajärjestöjä, mutta me haluamme, että osuuskunnat ovat se tehokkain ja, ja kestävin maatalousmuoto, ja niitä, niitä on suosittu nykyisessä maatalouspolitiikassa. Sitä ei kuitenkaan tapahdu tässä tiedonannossa. Ja sitten pidämme hyvänä, että, että, että että saadaan uudessa maatalouspolitiikassa julkisen sektorin tukea on kriittistä, että, että annetaan osuuskunnille ja jäsenille tiettyä suojaa, kun ne ryhtyvät taloudellisiin toimiin. Kuten eh, esimerkiksi vuonna 2008 tehty eh, toimenpide maitosektorilla, meidän täytyy varmistaa, että mekanismit eh, pärjäävät markkinantilassa, että, että niitä hallinnoidaan oikein, jotta ne pystyvät toimimaan tehokkaasti ja päättävästi. Kolmanneksi nuoret viljelijät me pidämme hyvänä tätä aloitetta, että 2 prosenttia maatalouspolitiikassa liivitetään nuorille viljelijöille. Meillä on 7, meillä on 7 prosenttia alle 35-vuotiaita, jos me haluamme päästä eteenpäin tässä. Ja meidän täytyy käyttää kaikkia keinoja, jotta voisimme kannustaa nuorisia, nuoria tulemaan maataloustuotantoon. Me me katsomme, että uuden maatalouspolitiikan pitäisi kouluttaa nuoria tuottajia, jossa perytään hyvään hallintoon ja rahoitukseen. Neljä, suorat maksut ja viherryttäminen. Komissio on muuttunut könttömaksusta ja siirtymäkausi kestää vuoteen 2019. Me tarvitsemme yksityiskohtaista analyysiä, joka selvittäisi sen täsmällisen vaikutuksen viljelijöihin, ehkäpä jonkinlaista joustavuutta jäsenvaltioille, sitten mahdollisesti myös pidempi siirtymäkausi tähän uuteen hallintoon hallintomalliin. Me ymmärrämme ympäristön vastuun ja haasteet, joita me kohtaamme. Me katsomme, että viherryttämiselementit kyllä vaikuttavat yhtenäismarkkinoihin ja myös näihin, tähän kilpailukykyyn. Me katsomme, että kestävä kehitys kytkettynä suoriin maksuihin, se pitäisi ottaa huomioon ympäristöasioissa, mutta sen pitää myötä vaikuttaa myös sosiaaliseen kohesioon, jota me tarvitsemme ja me olemme vakuuttuneita, että, tämä, äh, että tähän liittyy myös täydentävät ympäristöehdot, ja se täytyy näkyä tässä luonnoksessa. Ja lopuksi, joka liittyy innovointia rahoitukseen, tuottavuus ja äh, tuotan, tehokas tuotanto on oleellinen osa, jotta Euroopan äh, maatalous pärjää näissä maa- haasteissa, kun täytyy kuitenkin vuonna 2050 täytyy ruokkia miljardeja ihmisiä, ja tämä on osa prosessiamme ja yhden miljardin rahasto maataloustutkimukseen ja innovointi on erittäin tervetullut. Ja tämän tyyppinen rahoitus, siinä on sitä hallittu akateemisessa maailmassa ja, ja suurissa teollisuusyrityksissä. On kuitenkin edettävä välttämätöntä, että uuden rahoituksen saatavuus mahdollistaa kaiken kokoisille yrityksille ja tiloille rahoituksen todella tuottavien toimien kehitykseen. Tämä antaisi lisäarvoa tuotteille, jolloin ei tuoteta pelkästään tavallisia tuotteita. Paljon kiitoksia. Zanim poproszę następnego mówcę. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, haluaisin sanoa vaan näistä järjestelyistä sanasen. Eli hyvät naiset ja herrat, tämän keskustelun tulisi auttaa nyt neuvostoa, komissiota ja parlamenttia niiden työssä YMPn uudistamisesta. 7. marraskuuta järjestimme kokouksen keskustelun uudistuksesta täällä parlamentissa ja tuolloin keskusteltiin meppien kanssa. Ja tänään varmaankin olisi parempi jos MEPit pikemminkin kuuntelisivat, kuuntelisivat nyt, mitä sanottavaa tuottajajärjestöjen edustajilla on. Ja tietenkin, jos sitten sen jälkeen, kun on kuultu tuottajajärjestöjen edustajia, Euroopan parlamentin jäsenetkin saavat puheenvuorot. Mutta suottehan nyt anteeksi, nyt kyllä viljelijät saavat tässä ensimmäiset puheenvuorot. Seuraavana vuorossa on UK on edustaja Herran Gilliam, olkaa hyvä. President Sawiski, Commissioner... Kiitokset arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja. Haluan kiittää lämpimästi tästä kutsusta saada tulla puhumaan 47 000 viljelyyrityksen puolesta Englannissa ja Walesissa. Haluaisin nyt vielä vahvistaa sitä viestiä, joka täällä kautta keskustelun on tullut jo esiin. Neljä pääperiaatetta. Ensinnäkin yksinkertaisuus. Yksinkertaisempi tukijärjestelmä viljelijöillemme, eikä vain viljelijöille. Tämä on yksinkertaisempaa myös hallituksille ja virastoille niin, että maksujärjestelmät saadaan yksinkertaistettua. Meillä on esimerkiksi Englannissa ollut ongelmia. Yhteinen politiikka kaikkialla Euroopassa on äärimmäisen tärkeää. Meidän on oltava markkina keskittyneitä tässä uudistuksessa. Me tarvitsemme kilpailukykyistä teollisuutta ja tämän teollisuuden on oltava tuotantovetoista. Olemme kuulleet elintarviketurvallisuudesta, maailmanlaajuisesta elintarvikkeiden kysynnän kasvusta. Meillä UKssa John Barrington on tiedemies, joka on todennut, että että 70 prosentilla, prosentilla vuoteen 2050 tulisi elintarviketuotantoa lisätä, jos aiomme 9 miljardia ihmistä ruokkia tässä jo jonkin aikaa on todettu, että täytyy tuottaa enemmän ruokaa, mutta samalla säästää ympäristöä. Me uskomme innovaatioihin, järkeviin, viisaisiin äh, viljelytekniikkoihin sekä energiatehokkuuteen. Me olemme äh, halunneet äh, tukea tätä uudistusta tuen äh, erottamiseksi tuotantomääristä ja samoin Bull Fisherin ehdotusta tällaista ter- terveemmästä markkinasuuntautuneisemmasta maataloudesta tuimme samoin. Mutta nyt mielestämme mennään väärään suuntaan. Tässä ei nyt tartuta tilaisuuteen. Jos halutaan dynaamisempaa, markkinoihin keskittyvää, kilpailukykyistä teollisuutta, niin metsään mennään. Aivan ensiksi haluaisin tässä nyt nostaa esiin nämä vihertämisehdotukset. Olemme erittäin huolissamme, koska uskomme, että tämä aiheuttaisi järjetöntä byrokratiaa ja kustannuksia jäsenillemme. Ja saattaisipa nostaa pitkällä aikavälillä myös elintarvikkeiden hintoja, puhumattakaan nyt sitten tästä 7 prosentin vaatimuksesta. Eli kustannukset lisääntyvät erityisesti esimerkiksi Äh, siipikarja-alalla. Ja kansalliset äh, viljelijät eivät suinkaan hyviä viljelykäytäntöjä vastusta. Me haluamme pikemminkin laatua kuin määrää. 75 prosenttia Englannin ja Walesin äh, viljelijöistä on näitä vapaaehtoisia ympäristötoimia toteuttanut ja vuodesta 1987 tämä on toden totta lisääntynyt ja aitoja on istutettu ja niin edelleen, mutta me katsomme, että tämä täytyisi kuitenkin tehdä viljelijät huomioon ottaen. Kävin Englannin Midlandsissa joitain kuukausia sitten yhdessä ministerimme Jim Pacing kanssa tapaamassa viljelijöitä vapaaehtoisten ympäristö toimien kautta eräs viljelijäperhe oli kaksi prosenttia viljelymaastaan laittanut kesänolle, mutta samalla kuitenkin lisännyt tuotantoaan. Eli kyse on laadusta eikä määrästä. Ja Englannissa ja Walesissa meidän täytyy nyt uudistaa näitä vapaa, tätä vapaaehtoista osallistumista ja haluaisinkin kysyä komissiolta, voisitteko antaa meille jotain takuita, takuita näille viljelijöille, että jos he vapaaehtoisiin ympäristötoimiin ryhtyvät, ettei heitä rangaistaisi eh, koko tämän eh, keskustelun lopuksi sitten, ettei tämä kaatuisi heidän niskoilleen. Olemme myös hyvin huolissamme tästä capping kysymyksestä jälleen kerran, kun katsotaan tätä kaikkea paperisotaa, jota se aiheuttaa. Se aiheuttaa kyllä kovasti huolta ja Walesilaiset jäsenemme tarvitsevat pidempiä siirtymäkausia eh, historiallisesta alueelliseen maksujärjestelmään siirtyessä. Sitten kun sokeri kiintiöt päättyvät yhtäkkiä liian pian 2015, niin se on suuri ongelma. Tarvitsemme pidemmät siirtymäkaudet ja on hyvin tärkeää, että kansalliset äh, viljelijäliitot voivat äh, äh, neuvotella sokerijuurikkaan kasvattajien nimissä. Joten tässä nyt vielä liputtaisin tätä viestiä. Yksinkertaisuus, yhteisyys, markkinasuuntautuneisuus sekä tuotanto suuntautuneisuus. Ja pelkään kovasti, että jos nämä ehdotukset täytäntöön pannaan tällaisena, erityisesti nämä vihertämistoiset, niin Euroopan viljelijöistä ei enää koskaan tule kilpailukykyisiä. Eli katsotaan kyllä markkinasuuntautuneisuutta ja katsotaan kasvua ja katsotaan tätä alaa sellaisena talouden alana, josta Eurooppa todella on hyvin pitkälti myös riippuvainen. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia teille. Ja nyt puheenvuoron saa luomutuottajien liiton edustaja. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, for giving me the word. Kiitos puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Kun viitaan kommentteihin, joita esititte aikaisemmin, ja Kampesinan kollegan puheenvuoron jälkeen haluaisin muistuttaa, että totta kai voimme kaikki järjestää omia YMP-keskusteluja, mutta tarkoitus, että te toimitte puheenjohtajavaltion ominaisuudessa puheenjohtajana. Mekin olemme pettyneitä siihen, että pidetään tällaista pienen porukan perhekeskustelua, kokousta tuottajajärjestöjen kesken, eikä ole kutsuttu laajempaa sidosryhmien edustusta paikalle. Kopa, Kojeka, elintarviketeollisuus. Hyvin paljon asiaa, vähän aikaa ja se, että kansalaisyhteiskunnan pitäisi olla edustettuna. We agree that farmers... Totta kai olemme samaa mieltä siitä, että tuottajat, viljelijät ovat keskiössä YMPssä. Totta kai Kopalla on tärkeä rooli mutta viime kädessä puhumme veronmaksajien rahoista ja pitäisi pyrkiä yhteiskunnalliseen konsensukseen niin, että yhteisestä uudesta YMPstä tulisi tuettu YMP, jota budjetilla tuetaan. On myös muita sidosryhmiä, joilla on sana sanottavana. Eläinten hyvinvoinnin puolustajat, ympäristöjärjestöt, ympäristönäkökulma, en näe heitäkään täällä ja haluaisin todeta pettymykseni. Kilpailukyvystä tässä keskustelussa on kuultu paljon. Minulla on se vaikutelma, että tässä oikeastaan toistetaan myyttiä. Joka tapauksessa viljelijät, tuottajat ovat riippuvaisia tuesta ja näin ollen he eivät voi olla maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä. Meidän pitäisi olla rehellisiä ja todeta, että toistaiseksi edelleenkin ollaan tuesta riippuvaisia. Muuten koko YMP on romutettava, koska kukaan tässä huoneessa ei sitä halua. Me haluamme ylläpitää YMPtä, joka on eurooppalaista politiikkaa ja joka pitää viljelijät tuotannossa mukana. Jos me haluamme pitää heidät tuotannossa mukana, niin emme me voi lähteä tähän kisaan matalimmista hinnoista, jotta olisimme maailmanmarkkinoilla kilpailukykyisiä. Euroopan pitää keskittyä siihen, minkä osaamme parhaiten. Laadukas tuotanto niin, että eriytetyille markkinoille tuotamme tuotteita. Totta kai pitää pitää reiluja hintoja tärkeinä ja tarjota tuottajille oikeudenmukaiset tulot ja hinnat. Ja samanaikaisesti pitää huolta ympäristönäkökulmista. Luomuviljelijät ovat jo 30 vuoden ajan toimineet vapaaehtoisesti, jollei pidempäänkin, kunnioittaakseen korkeampia ympäristöstandardeja. Totta kai he saavat tämän palkkionsa hinnan muodossa, mutta he osoittavat tietä tällä alalla. Totta kai tuottavuutta on pidettävä yllä maataloussektorilla YMP on tulevaisuuden ala, mutta emme me voi tällä tavalla tuottavuutta käsitellä, koska sehän riippuu hyvin pitkälti esimerkiksi rehun hinnasta ja muista kustannuksista. Energia ja fosfori ovat rajallisia varoja jatkossa, niitä on vähän käytössä, joten tarvitsemme toimia viljelyksen kehittämiseksi niin, että tuottajat ja viljelijät voivat äh, varautua myös tulevaisuuteen. On päästävä kattavaan järjestelmään niin, että resursseja käytetään tehokkaammin. Ja totta kai koko elintarvikejärjestelmää on muutettava niin, että olemme valmiina kohtaamaan tulevaisuuden. Resurssit käytetään asianmukaisesti ja käytetään toimivaa biodiversiteettiä esimerkiksi tautien ja tuhoeläinten torjunnassa. Ensimmäinen pilari ja siihen liittyvät kysymykset on nostettava esille, mutta tarvitsemme myös vankkaa toista pilaria, joka mahdollistaa sen, että etenemme kohti kestävämpää elintarviketurvallisuutta. Toisessa pilarissa on ryhdyttävä toimiin, niin, että kaikissa jäsenvaltioissa esimerkiksi luomutuotantoa tietyssä määrin pakollistetaan ja jäsenvaltioita on ke- kehotettava kestävyystarkistuksiin omissa suunnitelmissaan. Kiitos. Dziękuję bardzo. Kiitos teille. Ja nyt vielä huomio tästä järjestelmästä järjestelystämme. Puolassa esimerkiksi on niin paljon tuottajajärjestöjä, että kaikki eivät voi tähän keskusteluun osallistua, mutta lupaan, että 20 vuoden kuluttua, kun seuraava Puolan puheenjohtajakausi on vuorossa ja järjestetään keskusteluja Euroopan parlamentilla, on kunnon tilat useamman tuhannen koko- henkilökokouksen pitämiselle, niin kutsutaan kaikki sitten paikalle. Näin tehdään. Kiitos oikein paljon ja nyt herra Pesson Kopa sinne pääsihteeri. President Savitski, Chairman. No, puheenjohtaja Savitski, komissaari, hyvät naiset ja herrat. Ehkä teille ole, ei ole yllätys, että olen samaa mieltä kahden puheenjohtajan kanssa, Susainen ja Gruunin kanssa näistä puheenvuoroista. Siksi uskonkin, että minun pitäisi keskittyä enemmän tai vähemmän tähän menettelytapoihin yhdessä ympissä ja tämän päivän tilanteeseen. Ja haluan myös olla samaa mieltä kollegamme eh, Luikin kanssa, kun hän puhui vanhoista, vanhoista järjestelyistä kopasta ja kanssa, olen samaa mieltä. Ja minun eh, eh, järjestänyt jo 53 vuotta ja minä vasta lähes 50. En katso, että meidän pitää, pitäisi syrjää kopakosekaa, vaan siitä syystä, että siitä on tullut vanhempi Eh, kuin muut järjestöt tässä huoneessa, tässä salissa. Kuitenkin haluan kiinnittää huomiota siihen, että Kopakko Jessica tukee nykyistä yhteispäätösmenettelyä silloin, kun puhutaan päätöksenteosta ympissä. Eh, niin ikään me olemme täysin samaa mieltä komission yksiköiden ja komissaarin Jolasen kanssa siitä, kun hän oikein totesi, että nämä kolme ulottuvuutta yhteisessä maailmantalouspolitiikassa tulevaisuudessa, nimittäin elintarviketurvallisuus, kestävä kehitys ja alueellinen kehitys ja tasapainoinen kehitys. Olemme täysin näiden asioiden kannalla ja olemme iloisia nähdessämme, että vanha kopakoseka argumentti on otettu tähän mukaan, tähän komission paperiin. Mutta mitä nyt on muuttunut? tulevaa kehitystä silmällä pitäen on se, että meidän täytyy tehdä Euroopan elintarvikeketjusta – paljon parempi kuin mitä se on, toiminut, se on toiminut tähän mennessä. Ehkäpä toisin kuin eräät toiset puhujat ovat sanoneet, minä haluan todeta, että erityisesti meidän täytyy kiinnittää huomiota sisämarkkinoiden kilpailukykyyn. Meidän täytyy vakuuttaa omat kansalaisemme siitä lisäarvosta, jota Euroopan tuottajat tarjoavat. Miten sitten muuten voimme saada läpi ja saada korvausta korvauksia Euroopan viljelijöille investoinnista omaan tuotantoonsa huolimatta siitä, onko huono, kyseessä huonot tuotantomenetelmät tai sitten tuotteiden erityinen luonne. Ja tämä täytyy tehdä sopusoinnussa kuluttajien ja asiakkaiden halujen kanssa, mitä he haluavat meidän tuottavan loppupeleissä. Siksi me pyydämmekin kopa kosekaa. Ja minä myös omissa tehtävässäni niin haluaisin avata keskustelun kaikkien toimijoiden kesken elintarvikeketjussa myös teollisuuden kanssa ja, ja kansalaisjärjestöjen kanssa, Schompenin kanssa ja muiden viljelijöiden kanssa ja osuuskuntien kanssa, teollisuuden kanssa, vähittäismyynnin ja Euroopan toimielinten kanssa, että, että kaikki olisivat aktiivisesti mukana keskustelussa, jossa varmistettaisiin se, että me toimimme Eli äh, maatalouden puolesta ja teemme siitä tehokkaamman, joka merkitsisi enemmän Euroopan yhteiskunnassa. Kopakoseka e, etsii yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa, kaikkien toimielinten kanssa. Ja me katsomme, että meidän tavoitteemme täytyy olla se, että kaikki 13 miljoonaa viljelijää ja heidän perheensä voisivat pärjätä taloudellisesti ja voisivat elää kukoistuksessa ja hyvinvoinnissa maaseudulla. Tämä ei sulje pois sitä, että on muitakin tavoitteita, joihin voidaan päästä, mutta tämä on kuitenkin selkeästi se tärkein tavoite meidän mielestämme, ja minä uskon, niin minä olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan instituutiot ja toimielimet ovat samaa mieltä. Viljelijät ja heidän perheensä ovat ovat kuitenkin ympin keskipisteessä huolimatta siitä, riippumatta siitä, katsommeko me, että, että on muitakin tavoitteita tai ei. Dziękuję bardzo i proszę głos Oikein paljon kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saa Latvian tuottajajärjestön edustaja. Olkaa hyvä. Savitska kungs, Äh, komissaari kungs, äh, priekšsēdētāja kungs un deputāti. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Minä edustan Latvian maataloustuottajajärjestöä ja tässä luomutuottajaosuuskunnan edustajaa kuultua, niin voisin todeta, että olen myös äh, Latvian mehiläiskasvattajien osuuskunnan edustaja. Haluan kiittää neuvostoa ja parlamenttia siitä, mitä ne ovat tehneet mehiläisen kasvatuksen puolesta, erityisesti ottaen myös huomioon GMOt. Latvian viljelijät ovat äärimmäisen huolissaan suorista tuista. Niin kuin saatatte tietää, Latvia on maa, joka saa kaikkein vähiten suoria tukia. Ja meidän tuottajamme katsovat, että komission tämänhetkinen ehdotus ei e, saa aikaan suorien tukien reilua uudelleenjakoa. Me katsomme, että tämä vaikuttaa kielteisesti Latvian, Portugalin ja Slovakian viljelyn kilpailukykyyn. Ja tämä uudistus ei siis ole meille myönteinen. Se ei myöskään ole lupausten mukainen. Vuonna 2008 hän todettiin, ja komissio tuolloin myös korosti, ja korosti tätä toistaessaan tämän vielä vuonna 2010, totesi, että kaikille viljelijöille annetaan reilu yhdenmukainen tuki ja siksihän tätä uudelleenjakoa tässä nyt ollaan ehdottamassa. Me katsomme, mm-hmm. että suorien tukien laskelmaperiaatteet ovat vanhanaikaiset, ne eivät ole enää voimassa ja nyt täytyisi analysoida todelliset kriteerit, jotka vastaavat todellisia kustannuksia, kuten työvoimakustannuksia, maataloustekniikkaa, matkakustannuksia, maakustannuksia, koneiden kustannuksia ja niin edelleen. Nämä historialliset tiedot ovat vanhentuneet, niitä ei enää voi käyttää laskelmien pohjana. Kolme Baltian maata haluaisivat äh, tai saisivat äh, huomattavasti enemmän suoria tukia, jos näitä äh, laskelmaperusteita uudistettaisiin. Jotkut kuvittelevat, että maissamme tuotantokustannukset ovat hyvin halvat. Tämä ei ole totta totta tiettyjä tuotantokustannuksia tämä kyllä koskee verrattuna muihin jäsenvaltioihin, mutta kun katsotaan tuotantokustannustemme keskiarvoa, niin se ei ole juurikaan sen alhaisempi kuin Länsi-Euroopan maissakaan. Viimeisimmät tilastot tämän teille osoittavat aivan selkeästi. Siksi tuottajajärjestömme ja sen edustamat viljelijät katsovat, että suorien tukien maksut tulisi perustaa 80 prosenttiin keskimääräistä. Muuten tässä ei ole mitään järkeä. Kaikkihan me toimimme samoilla markkinoilla. Meidän tuotantokustannuksemme ovat vastaavat kuin teidän, joten meidän suorien tukiemmekin tulisi olla lähempänä niitä kuin mitä Länsi-Euroopassa maksetaan. Vuodesta 2013 emme pysty yhteisrahoit verotuksella valtion kassasta maksamaan näitä suoria tukia, koska muuten kilpailun väitetään vääristyvän. Joten kyllä me tarvitsemme hyvin paljon tältä uudistukselta. Ja uskomme myös, että tämä ehdotus ei ole tasapainoinen. Ennen kuin lopetan puheenvuoroni, haluaisin vielä lyhyesti viitata nuoriin viljelijöihin. He tarvitsevat tukeamme. Tämän tulisi olla pakollista kaikissa ohjelmissa uusien ja nuorten viljelijöiden tukeminen. Maataloustuotantoon täytyy houkutella uusia toimijoita. Tämä on suuri ongelma Latviassa ja se ei ole pakollinen toimi vieläkään. Kiitos oikein paljon ja nyt puheenvuoron saa Suomi. Suomen edustaja Herätiäinen, olkaa hyvä. herra puheenjohtaja Savitski, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Olen Simo Tiainen, MTKn Brysselin toimiston johtaja. Edustan siis suomalaisia maataloustuottajia ja metsänomistajia. Aluksi haluan kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka ovat olleet vaikuttamassa tämän tilaisuuden järjestämiseen. Nyt on oikea aika keskustella yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Komission esitykset tulevasta maatalouspolitiikasta sisältävät paljon myönteisiä ja kannatettavia asioita. Suomalaiset maataloustuottajat kannattavat lämpimästi komission tavoitteita elinvoimaisen elintarviketuotannon ylläpitämisestä kaikilla yhteisön alueilla. Perheviljelmiin perustuvan monipuolisen maataloustuotannon toimintaedellytykset tulee säilyttää kaikkialla EU:ssa. Vain silloin maatalouspolitiikka on yhteistä. Komission tavoitteet vahvistaa alkutuottajien asemaa elintarvikeketjussa ovat myös ehdottoman kannatettavia. Kannatettavia ovat myös komission ehdotukset tuotantoon sidotuista tuista. Niillä on suuri merkitys Suomessa, jossa maatalouden tuotantokustannukset ovat korkeita. Valitettavasti komission ehdotuksiin on jäänyt eräitä epäkohtia ja vielä parannettavia asioita. Töitä siis vielä riittää niin neuvostolle kuin EUn parlamentillekin, ja tämän päivän kaltaisia keskustelutilaisuuksia tarvitaan. Komissio ei esityksissään kiinnitä riittävästi huomiota maataloustuotannon kannattavuuteen, viljelijöiden tulojen turvaamiseen eikä eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyyn. Tapa, jolla komissio ehdottaa niin sanotun viherryttämisen toteuttamista, sopii suomalaisille viljelijöille huonosti. Suomessa viljelijät ovat jo tällä hetkellä laajasti sitoutuneet ympäristönsuojeluun vapaaehtoiselta pohjalta toteutettavien maatalouden ympäristöohjelmien kautta. Komission ehdottamat maatalouspolitiikan viherryttämistoimenpiteet lisäisivät viljelijöihin kohdistuvaa byrokratiaa ja maataloustuotannon kustannuksia. Voin myös todeta, että komission ehdotus kolmen kasvin viljelyvaatimuksesta on vaikeasti toteutettavissa esimerkiksi Pohjois-Suomessa luonnonolosuhteista johtuen. Ehdotus erityisten ekologisten alueiden lisäämisestä on varsin kyseenalainen. Ehdotus sotii voimakkaasti maailmanlaajuista ruoantuotannon kasvun tarvetta ja eurooppalaisen tuotannon kilpailukykyä vastaan. Ekologisten alueiden määritelmä on tällä hetkellä epäselvä. Haluaisin kysyä komissaari Ciolokselta suomalaisviljelijöiden puolesta, mitä, mitkä kaikki alueet ovat sellaisia, jotka voitaisiin lukea ekologisiin alueihin. Miten voimme olla varmoja siitä, että nämä eivät aiheuta merkittävästi lisää hallinnollista taakkaa viljelijöille? MTK haluaa muistuttaa siitä, että komission tuleva, tulevaa maatalouspolitiikkaa koskevien esitysten lopullinen toteuttaminen riippuu ratkaisevasti EUn tulevista rahoituspäätöksistä – Tällä hetkellä joudumme arvioimaan komission esitysten sisältöä ilman tietoa käytettävissä olevasta rahoituksesta. EU tarvitsee jatkossakin vahvaa maatalouspolitiikkaa, jonka rahoituksen on oltava vähintäänkin reaalisesti nykyisellä tasolla. Kiitoksia puheenjohtaja. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu. Lämpimät kiitokset teille. Ja nyt puheenvuoron saa Espanjan edustaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Nimeni on Pedro Narro ja olen äh, Asahan edustaja. Meillä on yli 200 000 jäsentä. Ja haluan kiittää teitä tästä demokraattisesta konferenssista yleensä. En äh, ole tällaisiin päässyt osallistumaan, tai jos niin vain äh, tarkkailijana, mutta nyt saan jopa käyttää puheenvuoron. Minä en käytä tätä tilaisuutta nyt väärin vaan äh, haluan äh, puhua teille kaikille erityisesti nyt komission jäsenelle. Mitä hyvänsä te nyt äh, sanottekaan, niin, ja täällä sanotaan, niin kyllä teidän ehdotuksessanne on monia hyviä ulottuvuuksia, esimerkiksi eri alojen, eri sektorien erityis olosuhteista. Samoin sitten nämä uudet prioriteettitoimet esimerkiksi nuorten viljelijöiden kohdalla. Tämä on hyvin myönteistä ja sitten ää, kaikki tämä on myönteistä. Mutta kyllä tässä on vielä tiettyjä puutteitakin ja tiettyjä epäilyksiä, jotka on ratkaistava välittömästi. Erityisesti tämä perustuki, kun puhutaan minun maanikaltaisista maista – joiden olosuhteet <laughs> ovat hyvin moninaiset, on hyvin heterogeeninen tilanne. Tämä nyt olette kuulleet tuhat kertaa aivan varmasti, mutta eh, meillä tarvitaan eh, tätä ainakin eh, vuoteen 2021 eikä 2019 ja sitten tämä flat rate-ehdotus 20 prosenttia ehdotus myös. No täällä on joka tapauksessa aika merkittäviä ehdotuksia, joita teidän on kuitenkin konkretisoitava, koska nyt spekulaatio alalla on jo alkanut. Eihän ala nyt voi odottaa ö, tätä uudistusta tai jää, tule, tule makaamaan. Tiedätte, että esimerkiksi Espanjassa maataan enemmän kuin oikeuksia. Me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan esimerkiksi laidun maille. Eli oletteko te valmis hyväksymään tämän laidun e-, ehdotuksen, jonka olemme tehneet, tai laidun maihin liittyvän ehdotuksen. Ja sitten nämä, juuri nämä oikeuksien siirrot, näitähän voi siirtää näitä oikeuksia, mutta te ette, te ette ole puhuneet esimerkiksi lainkaan fuusioista, tai te ette ole puhuneet sukupolven vaihdoksista ja niin edelleen. Eli kyllähän meillä on hyvin paljon hyvää tahtoa tässä aivan varmasti mukana, mutta me emme kylläkään voi ymmärtää sitä, että tässä kohdellaan huonommin niitä viljelijöitä, noin 80 prosenttia, jotka saavat alle 5000 euroa. Eli kyllä meidän täytyisi nyt tukien koosta riippumatta katsoa näitä viljelijöitä. Jos he toimivat viljelijöinä, niin he toimivat, eikä tätä oikeutta heiltä voi viedä. Eli kyllä tässä tarvitaan yksinkertaistamista, mutta ennen kaikkea ää, täytyy ottaa huomioon kaikki erilaiset viljelijät. Jotkut varmasti katsovat tätäkin kokousta nyt internetistä ja seuraa seuraavat tätä. Ja monet heistä joutuvat tilanteeseen, että byrokratia lisääntyy eikä, suor- eikä suinkaan vähene ja valvonta lisääntyy. No sitten nämä vihertämiset ja vihreät maksut. Täällä sanotaan, että vihertäminen on hyvä perustelu näille maksuille. Luonnollisesti vihertäminen on tärkeää, mutta mitä enemmän minä kuuntelen vihertämisestä teidän juttujanne ja ministerineuvoston juttuja, niin en minä ymmärrä, miksi tämä kuuluu olla ensimmäisessä pilarissa. Mielestäni sen täytyy olla toisessa pilarissa niin, että, niin, että johdonmukaisuus säilyy. Ja sitten ylipäätään ekologinen tuotanto, eikö luomutuotannon tarvitse, tai tulisi olla täysin samalla tasolla kuin kaikkien muidenkin kestävien tuotannon tapojen. Eli kyllä tässä hyviä ehdotuksia on ollut, mutta ei tämä riitä. Ja nuoret viljelijät vaativat muutosta elintarvikeketjuun ja Tietenkään te ette tee tässä yksin työtä, myös Almunia ja muut komission jäsenet ovat tässä mukana, mutta kyllä meillä täytyisi olla reilut viitehinnat, joissa otetaan huomioon todellinen tilanne. Ja tämä vaikuttaa niin lukuisiin viljelijöihin, että tämä on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan ihan esimerkiksi markkinoiden sääntelyä ja niin edelleen, niin kyllä tässä tehokkuuttakin tarvitaan. Ja minä esitän näitä, tätä kritiikkiä tässä, koska tämä kritiikki tulee suoraan nuorilta viljelijöiltä. Kiitoksia. Kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saa Viron edustaja. Olkaa hyvä. mitä Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindajana tahaksin ma samuti rääkida Viron maataloustuottajien järjestön edustajana minäkin haluan puhua epäreiluista kilpailumahdollisuuksista. Ja tämä heijastuu myös komission ehdotuksiin. Viro muiden Baltian maiden ohella ei voi hyväksyä tätä uutta ehdotusta. Vauhti ei ole sopiva ja se ei tarjoa se, seuraavalle budjettikaudelle sopivia kilpailuedellytyksiä. Kun me liityimme vuonna 2004, niin oikeastaan sukupolven ajan tarvitaan jonkinlaista siirtymäkautta, eikä tämä takaa tietenkään maatalouden kestävyyttä eikä elintarviketuotantoa riittävällä tasolla. Ihmiset näin ollen muuttavat kaupunkeihin maaseudulta ja myös ulkomaille asti. Aivan niin kuin Latvian kollega totesi, me toimimme yhtenäismarkkinoilla, sisämarkkinoilla meillä on samat pyrkimykset ja samat vaatimukset. Meidän tuotantomme ei ole sen halvempaa kuin Euroopan unionin keskiarvo. Haluaisimme, että kaikkien maiden suoran tuen arvo olisi 90 prosenttia EUn keskiarvosta seuraavalla budjettikaudella. Ja haluaisimme, että komissio käyttäisi mahdollisuutta uudistuksessa niin, että kilpailuedellytykset paranisivat. Näin voisimme ymmärtää, että nyt ei käydä enää mitään liittymisneuvotteluja, vaan todellakin olemme jäseniä. Meillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikilla muillakin jäsenvaltioilla. Kiitos. bardzo i bardzo proszę o zabranie. Kiitän teitä. Ja nyt annan puheenvuoron Herra Sarafinille, olkaa hyvä. Panie komisarzu, szanowni państwo. Reforma... Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Uudistus, josta me keskustelemme juuri nyt, on hyvin tärkeä äh, äh, viljelijöille. Täällä on puolueellisia edustajia paljon täällä, mutta se mitä he ovat sanoneet on oikeastaan sama kuin muista Euroopan maista kuuluu. Uudet jäsenvaltiot kiinnittävät huomiota asioihin, jotka muodostavat Euroopan äh, integraatioprosessin pohjan Puolan kannalta. Äh, Puola on, siinä on kysymys siitä, että puolalaiset hyväksyvät liittymisen EU-hun. Ministeri, te esititte, äh, niin me olemme, me olemme aina kuulleet, että siirtymäkausi kestää vuoteen 2013 asti, mutta se mitä komissio nyt ehdottaa on se, että jatkettaisiin tätä kautta ja sitä emme voi hyväksyä ei e- esitetyillä ehdoilla, koska monialaisten niin tuotannossa ja maksuissa, e, jotka tulevat uudistuksen mukana, komissaari, me luulemme, että tämä tilanne on sama Ranskassa, Baltian maissa ja Puolassa, kun ajatellaan tuotantoa. Tästä syystä Euroopan komission pitäisi laatia oikeudenmukainen pohja ja samat ehdot ja edellytykset. Ja Puola ja muut jäsenmaat, jotka edustavat 12 uutta, uutta jäsenvaltiota, ovat kertoneet, että me olemme kuulleet yhtäläisistä ehdoista, mutta, mutta meitä, meitä pyydetään olemaan yhtä tehokkaita ja tuottavia kuin muidenkin. Mutta me tarvitsemme oikeudenmukaiset eh, edellytykset meidän eh, kustannuksia, silloin pitää. Me tarvitsemme tasavertaista kohtelua, koska vain niiden ansiosta, eh, jo, niiden, vain niiden avulla sosialismista eroon päässeet valtiot pystyvät kehittämään talouttaan. Ja te erotatte nyt tätä siirtymäkautta, joka olisi pitempi kuin seitsemän vuotta. Me emme halua että kukaan ottaa rahat pois eh, eh, ranskalaisilta viljelijöiltä tai saksalaisilta. Me haluamme samanlaiset eh, edellytykset, samanlaisen maksun kaikille, kaikille eu jäsenmaille. Me emme saa yrittää pelata toisiamme toisiamme vastaan, ikään kuin olisimme toistemme kilpailijoita, ikään kuin olisimme kilpailijoita ranskalaisten tai saksalaisten kilpailijoita ihan sen takia, kun me olemme puolalaisia tai virolaisia. Uskon, että tämä 7, prosentti, 7 prosenttia ja viherryttämis, se poistaa huomion muista tämän keskustelun elementeistä, koska viljelijöiden järjestöt sanovat saman asian. Tässä on vää, kysymys väärinkäsityksestä ja se tietenkin äh, häiritsee tätä keskustelua äh, näistä käytettävissä olevista rahoista, jotka ovat äh, ympin käytettävissä. Ja, ja se ei ole vastuullista puolalaisia viljelijöitä kohtaan, koska minä olen yksi niistä, jotka yritti, yrittivät vakuuttaa puolalaiset viljelijät siitä, että, että liittyminen Euroopan unioniin on hyvä asia heidän kannalta, mutta me, me me, me olemme, koemme, että me olemme nyt eh, sitten toisen kerroksen vekeä EU-ssa. Ja toinen asia on nämä geneettiset modifioidut tuotteet eh, elintarviketuotannossa. Eh, ministerimme totesi, että tämä ei ole enää ongelma, vaan pelkästään meitä, vaan se on koko Euroopan unionin ongelma. Ja sitten ongelma, joka liittyy osuuskuntiin. Yli 900 osuuskuntaa on järjestön jäseniä ja me työllistämme yli 50 000 henkeä, eh, jotka tuottavat paljon, paljon tuotteita markkinoilla. Puolassa yritetään etääntyä näistä osuuskunnista, joka olisi oikeana ratkaisuna tälle sektorille. Ja meidän tarvitsemme tukea Euroopan komissiolta, jotta voitaisiin vakuuttaa puolaviranomaiset siitä, että osuuskunta on myönteinen asia markkinoilla, jotta eh, ja sillä tavalla voitaisiin organisoida markkinat paremmin. Ja osuuskunnat on tässä hyvä ja toimiva toimintamuoto. Ministeri Sovitski tukee meitä tässä, mutta hänen tukensa ei riitä. Siksi haluan vahvasti todeta, että tämä uudistusluonnos pitäisi muuttaa ja me odotamme uutta ehdotusta komissiolta. Kiitoksia nyt sitten Itävallasta. Kupaka. Täällä minä olen. Kiitoksia, herra neuvoston puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja De Castro ja arvoisa herra komissaari. Kiitoksia mahdollisuudesta äh, lyhyesti puhua täällä. Edunvalvonnan nimissä olen herra Kuber. Minä puhun täällä äh, Itävallan maa, maatalouskamarin äh, nimissä, joka edustaa kaikkia Itävallan viljelijöitä. Kiitän myös näistä ehdotuksista, jotka komissio on toimittanut, jossa on paljon myönteisiä näkökohtia, joita en nyt valitettavasti voi tässä luetella. Tässä nyt, nyt kun myönteistä puhutaan niin lyhyesti, niin puhun lyhyesti näistä muistakin asioista. Yleisenä huomiona voisin todeta, niin kuin edellisetkin puhujat, että samaan aikaan käydään budjettineuvotteluja näistä rahoitusnäkymistä, ja se on asia, joka jo liittyy jossa täytyy ennakoida maatalouden tulevia kustannuksia, ja sehän, täytyy, sehän on riippuvainen siitä, mitä näistä monivuotisista rahoituskehyksistä päätetään. Ja mitä tulee ekologisointiin ja ympäristömyötäiseen, ympäristömyötäisempään maatalouteen Itävallan mielestä, tämä on nähtävä niin, että tietyt tiettyjä tekoja täytyy tehdä, ehkäpä vapaaehtoisella pohjalla, ja niitä on jo tehtykin. Ja ne on myös tietyllä tavalla, niitä, ne täytyy tunnustaa ja ne täytyy ottaa huomioon. Ja tässä pitäisi löytää vapaaehtoinen ja joustava ratkaisu, jossa vältetään, jossa estetään rinnakkaisten rakenteiden syntyminen. Ja luomutalous on myös, luomumaatalous on myös mainittu täällä. Ja se, sitä pitäisi kohdella samantapaisesti ja samalla tavalla, mitä taas tulee suoria maksujen eh, jakamiseen, niin että eh, puhun, sen pitäisi tapahtua yhden maan sisällä. On kuitenkin maita, jotka käyttävät edelleen historiallisia eh, näitä vanhoja maksuja, jos on pisit siirtymäkaudet, ja on tärkeää, että lopullisessa määrittelyssä jäsenvaltio saa riittävästi joustavuutta ja siirtävästi, siirtävästi, riittävästi liikkumavaraa, jotta voidaan ottaa huomioon riittävässä mitassa alueelliset ja paikalliset eh, erikoispiirteet. Ja tämä uudistus eh, sisältää eh, paljon epävarmoja parametreja ja tämä kuitenkin, tässä, nämä ovat kuitenkin tärkeitä tulevaisuuden kannalta. tarvitsevat tarkkoja määritelmiä, niin kuin aktiivinen viljelijä, se on mainittukin jo ja ennen kaikkea sellaisissa maissa, jossa on paljon ikääntyviä viljelijöitä, mitä tässä tulee markkina, markkinoiden hallintaan ja hallinnointiin. Haluan puhua, mainita vain yhden asian. Määrien hallinnoito sokerimarkkinoilla täytyy selvittää, mitkä vaikutukset ovat ennen kuin lopullisesti sitten me tehdään päätöksiä leikkauksista tai sitten ehdotusten jatkamisesta. Kiitän myös tästä esityksestä, jonka Kopakos Sika esittää. Se oli kovin kiinnostavaa tai kuultavaa. Ja lopuksi sitten katson, että maatalouspolitiikka toimii siinä mielessä silloin hyvin viljelijän kannalta, kun se antaa kannustimia ja ei, ja että esimerkiksi Itävallan nuoris, nuori, nuorisojärjestö on suurin, joka toimii maatalousen sektorille, ja toivoisinkin kovasti, että myös tulevaisuudessa tilanne säilyy näin. Ja vielä lopuksi yksi asia yhteistä maatalouspolitiikasta, sitä ei määritellä vain yksi sisältäpäin, vaan siihen vaikuttavat myös markkinatilanteet, ja tähän tarvitaan vissiä suojaa ja toivottavasti tästä ei keskustella liian vähän tulevaisuudessa, koska meidän täytyy, mahdollisesti vapaakauppasopimukset vaikuttavat myös maatalouspolitiikkaan. Ne täytyy ottaa huomioon ja täytyy selvittää, koska jotta voidaan, jotta voidaan ajaa parasta mahdollista maatalouspolitiikkaa. Kiitoksia. Kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saa Kopan toinen puheenjohtaja, olkaa hyvä. Panie komisarzu, dziękuję bardzo za to. Kiitokset puheenjohtaja, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos näistä monista puheenvuoroista. Niin kuin voimme nähdä, niin paikalla olevat viljelijät edustavatpa sitten 15 vanhaa tai 12 uutta jäsenvaltiota eivät ole kovin tyytyväisiä tehtyyn ehdotukseen. Ja näin ollen meidän tulisi uudelleen arvioida tätä ehdotusta, sillä viljelijät riippumatta äh, lähtökohdastaan tai taustastaan eivät ole tyytyväisiä tähän ehdotukseen. Nämä äh, uudistusehdotuksen sadat sivut on toki otettu myönteisesti vastaan, mutta me olisimme halunneet yksinkertaisemman ehdotuksen, joka ehkä olisi mahtunut muutamaan kymmeneen sivuun, koska nämä sadat sivut näyttäisivät johtavan siihen, että tämä, tätä politiikkaa ja tätä uudistusta ei ole helppo ymmärtää. Tuottajien ja tuottajajärjestöjen ei ole tätä helppoa ymmärtää. Edessämme on aivan uusia valtavia haasteita, joten ehkäpä sen sijaan, että laajennamme lähestymistapaamme, meidän tulisi keskittää sitä niin, että todella maailmanlaajuisilla markkinoilla kilpailukykymme paranisi ja luonnollisesti tyydyttäisi myös näin kuluttajiamme. Miksi ihmeessä me nyt monimutkaistaisimme asioita entisestään? Tätä viljelijöiden on hyvin vaikeaa ymmärtää. Uusi YMP ei tarjoa parempaa, korkeampaa tuotantoa. Olemme edelleen ikään kuin samassa tilanteessa kuin 20 vuotta sitten. Pyrimme säilyttämään olemassa olevan tilanteen ennallaan ja valmistaudumme haasteisiin, mutta kun haasteet ovat jo täällä ja nyt kun täällä on tehty ehdotuksista, ehdotuksia esimerkiksi vihertämisestä, niin tämä 7 prosentin ehdotus ei ole missään nimessä hyväksyttävä. Me emme ymmärrä tämän, tätä pyrkimystä. Emme myöskään ole yhtä mieltä määritelmästä, joka koskee aktiivista viljelijää, toimiva, viljelijää. No, kuka on äh, sitten aktiivinen viljelijä? Me emme ole tästä yhtä mieltä. Tässä yritetään vain piilotella äh, sitä, mikä on jo totta maaseudulla. Ja sitten nämä äh, siirrot eri jäsenvaltioiden välillä. Tavoitteenahan uudistuksella – oli, tai nämä tavoitteet oli hyväksytty kaikkialla, mutta tapoja pyrkiä näihin tavoitteisiin ei kyllä nyt tässä salissa tueta. Tämä 30 prosenttia vihertämiseen, tätä ei oikein ole niiden helppo ymmärtää, jotka esimerkiksi toimivat hedelmätuotantoalalla – Eli tässä on valitettavasti nyt sellaista suuntausta, että kilpailukyky pikemminkin heikkenee. Ja entä sitten humala, humalan tuotanto, siinäkin ongelma tulee olemaan hyvin suuri. Ja näin ollen haluaisin, että että komissio ei tuottaisi yhä lisää sääntöjä ja paperia paperin perään. Haluaisin yksinkertaisempia toimia ja mieluummin toimia kuin sanoja. Tekoja eikä sanoja. Kyllä tätä järjestelmää on voitava yksinkertaistaa. Me pyrimme nyt hiomaan sitä, mutta mielestäni olemme valinneet väärän tien. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Italian tuottajajärjestö edustaja, olkaa hyvä. Grazie Presidente Savinski, grazie onorevole De Castro. Kiitos puheenjohtaja Savitski, herra De Castro, komission jäsen Cholos. Kiitos, että saan mahdollisuuden käyttää puheenvuoron Italian viljelijäjärjestön nimissä. En aio puhua kattavasti kaikista vastustuksen aiheista ja kritiikistä, vaan aion puhua sellaisen katsauksen perusteella, jonka olemme kansallisesti laatineet ja jossa otetaan huomioon kaikki eri toimijat yhteisen maatalouspolitiikan tiimoilta. Haluaisin nostaa esille tiettyjä tärkeitä kohtia tästä katsauksesta. Me katsomme, että yhteisen maatalouspolitiikan on tuettavaa innovaatiota. Nyt YMPn edessä on valtavia haasteita ja kriisiolosuhteet, mutta täytyy varmistaa myös laatu. Viljelyksen on oltava ympäristön kannalta ja eettisesti yhä kestävämpää. Tämä onnistuu vain, jos oikeudenmukainen tulotaso taataan tuottajille. Yhdemme siihen ajatuksen, että budjetti suoriin tukiin täytyy jakaa oikeudenmukaisesti, mutta tämä totta kai täytyy toteuttaa asteittain. Tuottajajärjestö ei ole varma, olisiko tämä jakoperuste, jota nyt ehdotetaan, oikea. Maksuperusteita pitäisi päivittää niin, että otettaisiin huomioon kaikki viljelyalat mukaan luettuna viinisektori ja vihannes- ja hedelmäala, jotka on jätetty tämän ulkopuolelle. Pitää muistaa myös ne hehtaarit, joita ei ole otettu huomioon. Noin yleisemmin puhuttuna katsomme, että pitää ottaa huomioon myös muita muuttujia, muita parametreja, esimerkiksi tuotannon lisäarvo ja myös työvoiman käyttö. se, jos käytetään pelkästään viljelyalaa parametrinä, niin siinähän ei oteta huomioon sitä, kuinka paljon työvoimaa esimerkiksi Välimeren alueella käytetään. Ja sitten aktiivisen viljelijän määritelmä. Eri maiden tilanteet vaihtelevat kovasti taloudellisesti, sosiaalisesti, ympäristöllisesti, eli kansallisesti täytyy pyrkiä hyvin selkeään määritelmään tästä asiasta. Eurooppalainen linja on oltava, mutta samanaikaisesti jäsenvaltioiden täytyy pystyä soveltamaan määritelmää itsenäisesti. No sitten suorat maksut. Ne mielestämme prioriteettina, jos ei eksklusiivisesti pitäisi suunnata ammattilaisille, ammattitoimijoille, jotka käyttävät suurimman osan ajastaan viljelyyn ja saavat myös suurimman osan tuloistaan maataloudesta. No sitten äh, vihertäminen, olemme samaa mieltä lähestymistavasta, mutta tiettyjä aspekteja on vielä työstettävä, mukaan luettuna kustannukset ja yhteydet ja vaikutukset liian suuri osa budjetista on korvamerkitty tähän 30 prosenttia suorasta maksusta jopa niin ikään täytyy laajentaa tiettyjä toimia. Pitää muistaa eri ulottuvuudet Euroopan tason maataloudessa. Viertämis tarkoitukseen varatut varat on jätettävä jäsenvaltioiden määriteltäväksi. Niin ikään täytyy puuttua esimerkiksi hiilidioksidikysymykseen ja hiilidioksidin sitomiseen Välimeren alueella. Komission jäsen totesi sen, että tuotejärjestöjä täytyy tukea, riskinhallintaa täytyy tehostaa ja on taattava oikeudenmukaisempi tulojako. Nämä aiheet ovat mukana toki ehdotuksessa, mutta niitä pitäisi vielä korostaa. Totta kai on oltava markkinointimahdollisuuksia niin, että itse toimijat ovat tässä mukana, itse tuottajat ja viljelijät. Niin ikään on varmistettava, että markkinoinnille on vähemmän esteitä. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että tulon vakauttamisessa olisi tällaisia keskinäisiä takeita tai välineitä, on varmistettava myös joustomahdollisuus jäsenvaltioiden välillä. Paikallisille kehittämistoimille kyllä on toki yksinkertaistettu tilannetta myönteisellä tavalla, mutta samalla tavalla on jatkettava yksinkertaistamisen tiellä. On rohkaistava mahdollisuuksia soveltaa näitä toimia maantieteelliseen, taloudelliseen, sosiaaliseen realiteettiin, joka alueella vallitsee. Maailma muuttuu nopeasti ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan joustavampia metodeja, joita verrattuna siihen, mitä meillä tällä hetkellä on. Jatkuvasti on pidettävä tavoitteet selkeinä mielessä. Minun järjestöni on aina valmis auttamaan siinä, että pääsemme kohti näitä tavoitteita, jotka ovat meille yhteisiä. Erityisesti tuemme nuoria viljelijöitä tässä tilanteessa. Kiitos. Seuraava puhuja on Irlannin maataloustuottajien liiton edustaja. Olkaa hyvä. Uh, chairman, commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluan kiittää tilaisuudesta puhua teille näistä Irlannin kannalta tärkeimmistä kysymyksistä liittyen komission ehdotuksen 2013 YMPn uudistuksesta. YMP on äärimmäisen tärkeä meille. Meidän täytyy tarjota Euroopan kuluttajille korkealaatuista, kestävää viljelyyn perustuvaa perustuvia elintarvikkeita ja elintarviketuotanto, ympäristön huomioon ottaminen sekä alueellinen kohesio, kohesio ovat tässä taustalla. Ja me tuemme näitä periaatteita ja Euroopan maatalousmallia. Tämähän nyt on sosiaalinen sopimus viljelijöiden ja yhteiskuntien välillä. Me tuotamme elintarvikkeita, uusiutuvia energioita ja suojelemme ympäristöä, maisemia eläin, ja eläinten, huolehdimme eläinten hyvinvoinnista. Haluamme jatkaa perhetilojen toimintaa jatkossakin. Ja meillä on nyt monia epäilyksiä komission ehdotuksen suhteen. Pelkäämme, että tässä puututaan viljelijöiden äh, äh, päätöksiin omasta toiminnastaan ja pelkäämme, että tämä johtaa taloudellisen tilanteen heikkenemiseen. Pelkäämme myös, että tässä ei oteta huomioon elintarvikehuoltoa Euroopan tasolla tarvittavalla tavalla. Merkittävimpiä äh, haasteita ovat seuraavat. Ensinnäkin ehdotus yhtenäiseksi hehtaarituoksi vuodesta 2019 huolestuttaa Irlannin viljelijöitä valtavasti. Tämä aiheuttaa suuria tulo romahduksia ja on aivan liian yksinkertaistettu malli, koska se ei ota huomioon hyvin suuria eroja jo pelkästään Irlannin sisällä ja muutenkin se ei myöskään tue aktiivia viljelyä. Meillä on hyvin paljon potentiaalia Irlannissa ja osa siitä näyttäisi jäävän käyttämättä. Jäsenvaltioilla täytyy olla joustavuutta, tukea tuotantoa, tukea perheviljelmiä ja perinteisiä toimintatapoja. Tässä 2019 flat rate-ehdotus aiheuttaa suurta huolta ja samoin uusi maksujärjestelmä, joka vaikuttaa myös ihan elinkeinopäätöksiin. Eh, Irlanti tarvitsee pidemmän eh, siirtymäkauden kuin vain 2019 tätä, näitä kansallisia uudelleenjärjestelyjä varten. Sitten vihertäminen luo lisäkustannuksia ja vaikuttaa sekin elinkeino päätöksiin ja meillä on koko joukko toimia, vapaaehtoisia toimia, joihin olemme jo ryhtyneet ja näihin suorien tukinhan on jo liittynyt vapaaehtoisia toimia, joista viljelijöitä tulee palkita, tulee kunnioittaa heidän tekemiään päätöksiä. Tulee olla erilaisia vaihtoehtoja, jotka ottavat huomioon eri, esimerkiksi erilaiset ympäristö- ja ilmasto-olosuhteet eri jäsenvaltioissa. Irlanti on osallistunut maaseudun kehittämisohjelmiin hyvin voimakkaasti ja sillä on ollut hyvin merkittävä rooli ja, sillä halua, ja se haluaa, että sillä on jatkossakin myös epäsuotuisien alueiden viljelyksessä merkittävä rooli ja tuleva tuleva rahoitustaso jäsenvaltioissa, siinä tulee ottaa huomioon kaikki tämä. Ja jäsenvaltioilla on voitava olla joustavuutta sellaisten toimien toteuttamiseen, jotka liittyvät omiin elinkeinorakenteisiin ja maaseudun väestön tilanteeseen. Kun hinta, vakaus on vähentynyt, hinnat heittelehtivät yhä, enemmän, äh, niin äh, tähänkin tarvitaan vastauksia ja viljelijöitä on, ja rahoitusta on vahvistettava eri tavoin. Kriisit on äh, tunnistettava ja toimien on oltava järkevällä oikealla tasolla. Ja näitä toimenpiteitä tulisi myös selventää. Arvoisa puheenjohtaja parlamentin jäsenet, olen tässä nyt nostanut esiin niitä tärkeimpiä kysymyksiä, jotka huolestuttavat Irlannin tuottajia. Me haluamme voimakasta YMPtä, jossa on ensimmäinen ja toisen, toinen pilari, ja joka luo kestävää tuotantoa. Meillä on perheyritys, perheviljelmämalli kaikkialla Euroopassa ja sitä on tuettava jatkossakin. Uskon, että joustavuuden lisääminen kansallisella tasolla on välttämätöntä. Tällä hetkellä ehdotus ei sitä ota huomioon, mutta jäsenvaltioiden tulisi voida maksimoida tuotantokapasiteettinsa ja varmistaa kaikilla alueilla viljelyn jatkuminen. Kiitos puheenjohtaja. Dziękuję bardzo i proszę przedstawiciela Unii. Me kiitämme teitä. Seuraava puhuja on Tsatsikas Andreus äh, Liettuasta. E, dėkoju pirmininkė, gerbiami e, renginio organizatoriai, renginio dalyviai. Šiandien aš atstovauju Lietuvos. Hyvät naiset ja herrat, hyvät järjestäjätahot. Minä edustan Liettuan viljelijöitä ja tuottajia. Järjestönä juhlimme jo 85. vuosipäivämme. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Puolan ja Viron tuottajat ja edustajat ovat todenneet. Nuorten viljelijöiden edustajat totesivat, että yhteisen maatalouspolitiikan on oltava vankkaa ja vakaata. Sanoisin vielä tähän, että sen on oltava demokraattista, oikeudenmukaista. Ja juuri tästähän on puutetta tällä hetkellä. Tästä syystä Baltian maat saavat kaikista pienimpiä suoria maksuja, suoria tukia. Kaudella 2007-2013 tämä on ymmärrettävää, mutta nyt tämä tilanne jatkuu entisellään mehän olimme miehitettyinä 50 vuoden ajan. Kenties tästä löytyy joku syy tai kenties jotakin muita syitä. Kenties katsotaan, että maamme ovat liian pieniä. Mutta kyllä todellisuudessa tilanteen pitäisi muuttua. Tuottajamme, viljelijämme ovat vaatimusten mukaisia. He täyttävät vaatimukset paremmin usein kuin vanhojen, niin sanottujen vanhojen maiden viljelijät. Käykö niin, että vihertäminen sitten pienentää tuotantomääriä vai vaiko ei? Meidän täytyy joka tapauksessa päätehtävämme mukaisesti tuottaa elintarvikkeita – no nyt puhutaan 7 prosentista alan suhteen, joka poistetaan viljelyksessä. Meidän täytyy viljellä maata, eikä suinkaan jättää sitä viljelemättä. Nythän tällä hetkelläkin käy niin, että viljelyalueita menetetään muista syistä, kaupunkien kehittymisen takia, kaupunkien kasvamisen takia ja muista syistä. Eli viljelyksessä on säilytettävä kyllä nykyisetkin alat. Me olemme kokoontuneet työstää, työttä, työstääksemme sellaisia ehtoja, jotka mahdollistavat kilpailukykymme. Ehtojen on oltava samat kaikille. Sitä minä toivoisin. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawiciel. Kiitos. Seuraavaksi Alankomaiden edustaja, olkaa hyvä. meneer de voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa herra De Castro, arvoisa herra Cholos, kiitoksia tilaisuudesta käyttää täällä puheenvuoro ja erityisesti puhun nyt Alankomaiden sokerialasta, mutta sitten myös kaikista 30 000 Euroopan sokerin tuottajasta tai heidän puolestaan. Minä en halua tässä nyt tehdä eroa pohjoisen, etelän, idän ja lännen välillä. Me edustamme sokeri ala kaiken kaikkiaan. Meillä käydään nyt hyvin suurta keskustelua tilanteesta vuoden 2013 jälkeen. Kyse on vihertämisestä, ensimmäistä toisesta pilarista, kyse on rahan jakamisesta. Komission ehdotukset meidän alallemme ovat huomattavasti syvää luotava, luo, enemmän syväluotavia kuin muiden. Eli sokeriala tämä kyllä koskee huomattavasti, mutta ei tähän paljon ole huomioita kiinnitetty. Siksi on hyvä nyt nostaa sokeriala erityisesti tässäkin keskustelussa esiin. YMJin uudistaminen tuo vakautta kuluttajille, teollisuudelle ja viljelijöille ja on myös budjettineutraali. On totta, että viime kaudella Euroopan markkinoilla on ollut puutetta, mutta se johtuu ei YMJistä, niin kuin nyt usein on väitetty. Se johtuu ennen kaikkea toimista, jotka toteutettiin liian myöhään, kun puutetta oli jo ja oli tuotantoa oli jo olemassa. Euroopan sokerijuurikkaan tuottajat tukevat painokkaasti kantaa, jonka Euroopan parlamentti on asiassa ottanut sokerin YMJin suhteen Dessin mietinnössä eh, säilyttää tämä vähintäänkin vuoteen 2020 tämänhetkinen ehdotushan perustuu poliittisiin perusteluihin eikä järkeen. <laughs> Tämä yömi on ollut olemassa jo 40 vuoden ajan, emmekä ollenkaan ymmärrä, että siitä nyt halutaan eroon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Delicia greeting to you, President. Sloveniasta terveiset tänne. Olen Corrado Piccioviri. Olen, puhun ILOn puheen pääjohtajan puolesta, jossa on kiitoksia kutsusta. On tärkeää, että ympi uudistus auttaa tasavertaisesti elintarviketurvallisuutta ja ympäristön turvallisuutta ja, ja kohentaa maan, maanomistajien mainetta, jossa ei pelkästään tuoteta elintarvikkeita, vaan monimuotoisuutta. E, siinä vaalitaan ilmastoa, maaperää ja vettä. Tämä muutosehdotus sisältää monia hyviä palasia, joita ILO voi tukea, niin kuin se tukee kaikki eh, edellistäkin uudistusta, mutta on eräitä vähemmän kiinnostavia kohtia. Kolme olemme listanneet. Ensimmäinen on tämä moniotkaisuus tässä monikerroksisessa rakenteessa ensimmäisen pilarin kohdetoimissa, joita kuvattiin komissaari Cholosin nimissä, että sellaisena, että ne on helppo panna täytäntöön ja helppo valvoa. Mutta tämä, tämän uskon nostattaminen monien neuvoston jäsenten keskuudessa meidän mielestämme se on kuitenkin kovin monimutkainen ja, ja, sisält, ja merkitsee vähemmän liikkumavaraa tuottajille, mutta esimerkiksi nämä suorat maksut, jotka on kohdennettu tuohon tai tähän, tai, ovat, tai on vapaaehtoisesti kohdennettu tähän tai tuohon, pois lukien nyt inflaatiokerroin. No, maanomistajat toivovat, että tämä vihertäminen ei muuta olemassa, olevan, äh, olemassa olevien sopimusten luonnetta, jossa tuottajille maksetaan kahdesti, pelarista yksi ja pelarista kahdesta. Tuottajista viheltäminen ei puutu ympäristön kannalta terveeseen maatalouskäytäntöön, joka on hyväksytty. Toisekseen uusi määritelmä aktiivista viljelijästä, se saattaa olla hyödyllinen, jos se auttaa maks- maksujen välttämistä sellaisilla alueilla kuin Persianlahdella, joiden pitäisi olla lupaan kelpaamattomia, mutta ja laajat järjestelyt jo, jo, ja monet monialaisviljelijät ja monet järjestöt ja yhtiöt, yritykset, jotka myös omistavat maata ja niiden kannalta on tärkeää että sisältää määritelmä minimitoimista, kyllä, kyllä, mutta poistetaan se 5 prosenttia niistä maksuista, jotka eivät kuulu maatalouteen. Se on byrokraattinen painajainen semminkin, jos se sisältää verohallinnon. Kolmanneksi me vastustamme capping-säädöstä, me pidämme, pidämme hyvänä Äh, tätä 5 prosentin äh, vähimmäistasoa agroympäristötoimenpiteisiin äh, pilarissa kaksi ja innovointikumppanuutta, mutta kyseenalaistamme tiettyjen valtion option olla 10 prosenttia pitäytyä 10, olla pitäytymättä 10 prosenttiin. Tämä yleis, yleinen kysymys on se, että onko vihertämistoimi kustannustehokas ja sisältääkö se sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllistä kestävyyttä. Aprikoimme vaan, että onko tämä sellainen seikka, että se antaa nettolisäystä ja ympäristön lisäarvoa. Tämä uudistus todennäköisesti lisää viljelyn kustannuksia vihertämisen myötä ja se lisää, nostaa markkinahintoja, mutta ei riittävästi, että sillä kompensoitaisiin lisääntyneet kustannukset. Ja tuotantokapasiteetti todennäköisesti kärsii ainakin viljelykasvien osalta ja, ja kun äh, tilojen äh, tuen allokointi äh, tasamääräisistä siirtää tuen vähemmän tuottaville alueille ja vähentää elintarviketoimituksia ja se merkitsee vähennetään vientiä. Ja kun kehitysapu kuitenkin heikkenee myös, niin Euroopan myöt panos maailman ruokkimiseen hupenee niin ikään. Tämä ympin uudistaminen silloin vähentää elintarvikkeiden käytettävyyttä ja se vaikuttaa kielteisesti tulotasoon ja vähentää sitten myös elintarvikkeiden saantia. Lopuksi avaimessa kauppajärjestelmässä kannustimet ovat todellakin se tärkein mauste, jolla valitaan ympäristöä. Ne on nyt poistettu ja, e, e, ja kun puhutaan e, näistä työkaluista. Tässä uskotaan, että komission täytyisi panostaa kannustimiin tuottajille, jotta tuotannosta saataisiin kestävän kehityksen mukainen ja me uskomme, että komissio ja Euroopan parlamentti ja Kapula Santosin mietintö painottavat kannustin näkökohtia ja sanoisinkin, että kuten komissiari Cholos sanoi, että yleinen keskustelu ei ole vielä päättynyt ja me haluamme jatkaa osallistumista tähän keskusteluun. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Na tym wyczerpaliśmy Kiitos. Tässä olemme nyt kuulleet kaikki puheenvuorot. Meillä on täällä nyt vielä neljä puheenvuoroa, jotka voimme myöntää. Eh, olkaa hyvä. Minä edustan Puolan hedelmätuottajia. Olen myös Puolassa parlamentin jäsen. Arvoisa ministeri, komission jäsen, haluan kiittää teitä kovasti siitä, että tuottajajärjestöt ja kansalaisjärjestöt on kutsuttu mukaan tähän keskustelutilaisuuteen YMPn uudistuksesta. Minulla on mukana niin tuottajajärjestöjen edustajia, nimenomaan hedelmä- ja vihannestuotannon alalta. YMPn uudistuksessa puhutaan paljon tuottajajärjestöjen tukemisesta – Hedelmä- ja vihannesalat otettiin esille esimerkkinä. Se on lähellä omaa sydäntäni. Meillä oli mahdollisuus seurata tämän mekanismin toimintaa ja olen myös analysoinut uudistusehdotuksia tuleviksi vuosiksi. Haluaisimme viitata yhteisen maatalouspolitiikan periaatteisiin, sen kilpailukykyyn, ei pelkästään Euroopassa, vaan myös maailmanlaajuisesti, niin että tilat ovat kannattavia ja hinnat ovat kohdallaan. Näin elintarvikkeet olisivat kuluttajien ulottuvilla, ne olisivat oikean hintaisia ja myös tuottajille jäisi asianmukainen korvaus. Useat puhujat, ei pelkästään komission jäsen, totesivat, että hedelmiä vihannesala on mallimarkkina. Ja täytyy myös katsoa, miten voidaan parantaa ja tehostaa tuottajan asemaa. Kenties muistatte, että Puolan parlamentissa on noussut esille kokemukset nimenomaan hedelmiä vihannesalalta, jotka sitten otetaan käyttöön myös muilla aloilla, kun uudistuksia YMPssä tehdään. Juuri tällä hetkellä vihannes- ja hedelmäalaa uudelleen järjestellään. Tuottajajärjestöt ja osuuskunnat järjestäytyvät ja nyt ollaan oikeastaan matkan varrella, jos aiomme ottaa kiinni muita jäsenvaltioita. Tietyt muut jäsenvaltiot ovat hieman Äh, jäljessä taaempana, jotkut ovat meitä edellä. Tämä on dynaaminen prosessi ja siitä olemme tyytyväisiä. Haluaisimme, että pääsisimme sellaiseen tilanteeseen, jossa Puolan hedelmien vihannestuottajat ovat aivan yhtä kilpailukykyisiä kuin muiden maiden tuottajat tällä alalla. Niin, että tuotteet e- eivät joutuisi keskinäiseen kilpailuun niin paljon. Meidän täytyy tukea tätä uudistusprosessia mutta kuitenkaan kaikki näkymät YMPssä eivät sovi yhteen niiden näkemysten kanssa, jotka te komission ja sen esititte ja joita olemme kuulleet tässäkin salissa. Nyt puhutaan niin sanotuista siirtymäkausista ja uusista säännöistä. Ne eivät takaa tilanteen hyvää kehittymistä. Haluaisin kääntyä parlamentin jäsenten ja komission jäsenen puoleen pyynnön kerran niin, että pohtisitte näitä asioita vielä uudelleen. Meillä on vielä aikaa päästä hyvään ratkaisuun kaikkien kannalta. Ei tämä tehtävä ole vielä valmis. Meidän täytyy jatkaa tätä politiikkaa niin kuin nyt olemme nykysääntöjen mukaisesti tehneet jo pitkään. Tämä prosessi ei ole vielä päätöksessään. Me katsomme, että Kyllä tämä koko alan kilpailukykyä lisää niin, että myös kaupan olosuhteet Euroopassa vihannes- ja hedelmäalalla ovat paremmat ja myös tuottajien asema kohenee heidän tulotasonsa kohenee. Olemme tyytyväisiä, että kriisinhallinta on tämänpäiväisessä keskustelussa noussut esiin. Meillä on tuoreita kokemuksia E. coli kriisistä, jotka ovat relevantteja. Ne koskettivat myös hedelmiä ja vihannestuottajia. Eurooppalaisen strategian pitäisi olla näissä kysymyksissä aktiivisempaa. Ja vielä eräs aihe, nimittäin vienti. Meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että Euroopan maatalouden kilpailukyky ei tarkoita vain sitä, että sisämarkkinoilla toimitaan, vaan täytyy pystyä myymään myös muille markkina-alueille. Venäjän markkinat ovat Euroopan tuottajille hyvä mahdollisuus. Tässä haluan vedota teihin komission jäsen ja myös Euroopan parlamentin jäseniin, jotka toimivat tässä valiokunnassa aktiivisesti ja muissakin valiokunnissa, niin että kerta kaikkiaan ratkaistaisiin tämä kauppakysymys Venäjän suuntaan niin, että jatkuvasti ei ole niitä ongelmia vastassa, joita hiljan on ollut. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herrasmies paikalla 150. Joo, 115. Right. Commissioner, uh, I'm not gonna... Miss komissaari, en nyt puhu vihertämistä tällä kertaa. Teidän avauspuheenvuorossanne te, te juhlitte sillä seikalla, että, että, että fosfori ja muut päästöt vähenevät. Minun, no fosforia on päästöt liikaa vesistöön, mutta olen huolissani teidän asenteestanne typen ajautumisesta maaperään. Ja meidän täytyy, me emme saa, me emme tarvitse vihertämistoimenpiteitä vähentääksemme typen ajautumista vesistöihin. Toivottavasti tämä tuli vahingossa teidän suustanne putka. Ja ihan lyhyesti, lyhyesti tuottajajärjestöistä mainitsitte, että niiden ei pitäisi määritellä hintoja ei aika pitäisi välttämättä olla kiintiöitäkään, mutta tässä on tullut hyökkäyksiä kahdelta eri suunnasta. Britanniassa meillä on niin sanottu kilpailukomissio, ja se, on, äh, se suhtautuu äh, kielteisesti osuuskuntiin, jotka ovat liian suuriksi, ja josta kuluttajat kärsisivät. Ja meillä on jäsenvaltiolaki on tulossa teidän tahtonne vastaisesti teidän tiedoksi varoituksena. Toisaalta eh, silloin, kun sanotaan, että tuottajien ryhmillä ei pitäisi olla kiintiöitä, mitä siis sitten saho, tapahtui tänä vuonna, kun meillä oli ylituotantoa, eh, eh, uuselintarvikkeet, jos, jos halutaan säilyttää hintataso, niin silloin täytyy vähentää tuotantoa ja silloin otettava tiettyjä tuotteita, tuotteita ulos. Toivottavasti te ette pidä tätä kiintiönä, koska siellä otettiin monia pois markkinoilta, jolloin vakautettiin hinta, ja nyt uuselintarvikkeet saavat pienen ponuksenkin. Ehkä te voisitte kertoa, mitä mieltä te olette tästä. bardzo, bardzo Kiitämme. Ja sitten Eh, Chris Robbins siellä. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että me olemme todella pettyneitä. Minä olen BirdLifein edustaja ja edustan siis yhtä ympäristöjärjestöä, yhtä kansalaisjärjestöä, eh, joka oli kutsuttu tänne. Täällä puhutaan kansalaisjärjestöistä, alakohtaista järjestöistä ja kansalaisjärjestöistä. Mitä kansalaisjärjestöjä te haluatte kuulla? Jos te näin pelaatte pelejä meidän kanssamme, <laughs> niin te pelaatte pelejä 420 miljardin euron veronmaksajien euron kanssa. Tehän olette täällä viitanneet että siihen, että veromaksajien rahat ovat äärimmäisen tärkeitä ja kukaan kansalaisjärjestöjen edustajista ei ole saanut puheenvuoroa täällä. Eli 97 prosenttia yhteiskunnista ei ole täällä haluttu kuulla. Mitäs mieltä komission jäsen on tästä ja mitä mieltä tästä ollaan, kun on pyritty varmistamaan se, että kaikkia kuullaan, että kaikki saavat antaa panoksensa tähän keskusteluun. No ehkäpä kaikkia meidän ehdotuksia me ei oteta lopulliseen lainsäädäntöehdotukseen mukaan, mutta kuunnelkaa meitä nyt edes. Täällä on tarkoitus käydä avointa keskustelua. Tämä on todella, todella, todella onnetonta että ensimmäinen minuutti puheenvuorostani minun täytyy eh, käyttää eh, tähän. Näinkö te aiotte tätä politiikkaa ne puolustaa? Politiikkaa, joka eh, on arvoltaan yhtä paljon kuin Äh, nämä pelastuspaketit, joilla yritetään eri jäsenvaltioita pelastaa. Ja on nähty, että maatalouspolitiikkaan liittyy todella paljon ongelmia, mutta silti me olemme olleet valmiit sitä puolustamaan yhdessä teidän kanssanne, teidän ja kaikkien muiden maatalousalalla. Kyse on julkisesta rahoituksesta äh, julkiselle alalle, joka on yhteistä hyvää, mutta kyllä tähän tarvitaan avointa keskustelua. Ja kyllähän keskustelua on käyty hyvin paljonkin. Me olemme jopa allekirjoittaneet yhdessä edustajia edustajien, maataloustuottajien edustajien kanssa kirjeen eh, ja olemme todella tehneet tätä yhteistyötä, mutta silti kaikkien täytyy voida osallistua tähänkin keskusteluun. No niin, kiitos. Nyt asiaan, koska tästähän täällä nyt on kyse. On tehty vihertämisehdotus ja niin edelleen, joo joo ja halutaan äh, sanoa jotain myöskin näistä ympäristökysymyksistä. Kyllä, vihertäminen. Vihertämistä tarvitaan. Miksi? Koska meillä on vakava ongelma, hyvät naiset ja herrat. Ihmiset sanovat, että kyllähän me tässä tarjoamme yhteistä hyvää ja julkisia hyödykkeitä, mutta eipä tämä riitä, koska jos katsottaisiin Euroopan ympäristö viraston tietoja siitä, mikä on maatalousympäristön tila verrattuna muuhun ympäristöön, niin kyllähän se tila todella paha on. Parannusta on tapahtunut toki, mutta ei tämä riitä. Eli vihertämistä tarvitaan, vihertämistä tarvitaan hyvin voimakasta vihertämistä. Kyse on ei kyse ole mistään maa-alasta, joka vaan unohdetaan ja laitetaan jotenkin syrjään. Ei, vaan kyse on aivan uudesta toimesta. Jos te kuuntelisitte, mitä komission jäsen Cholos sanoi, niin ehkä kuulisitte, mitä hän tarkoittaa vihertämisellä ja näillä suoja-alueilla ja niin edelleen ja pienillä kosteikkoalueilla ja niin edelleen. Ei tämä nyt tuhoa elintarvikehuoltoa maailmassa hyvänen aika sentään. Kehittyvissä maissa tällä hetkellä tietenkin eniten ongelmia on elintarvikehuollon suhteen eikä yksinomaan Euroopassa. Ja sitten maaseudun kehittäminen. Maaseudun kehittäminen on erittäin tärkeää ja tarpeellista, ja se liittyy myös näihin vihertämistoimiin ensimmäisessä pilarissa, jos meillä ei ole voimakkaita pakollisia määräyksiä, emmekä kiinnitä huomiota esimerkiksi Natura 2000 tai luomutuotantoon, niin emme saa aikaan todellista parannusta. Joten minä nyt vetoan puheenjohtajavaltio Puolaan, joka edustaa sekin täällä koko Euroopan unionia tällä hetkellä julkisesti. Ja se, mitä De Castro ja mm, valiokunta Euroopan parlamentissa, niin ottakaa tämä vakavasti ja ottakaa meidät vakavasti, koska muuten te jatkatte sitä ikivanhaa politiikkaa ja juoksette päin seinää. Dziękuję bardzo za kolejną lekcję. No niin, kiitoksia tästä äh, muistutuksesta ja opetuksesta siitä, miten näitä tilaisuuksia ja keskusteluja tulee järjestää, kun kansalaisjärjestö, jos kansalaisjärjestöt, ympäristöjärjestöt haluavat äh, puheenjohtajavaltion edustajia tavata, niin näitä tapaamisia toki järjestetään. Ottakaa nyt vaan puheenjohtajavaltion yhteyttä. Minä mielelläni tapaan teitä ja teidän järjestöjänne. Ja suottehan nyt anteeksi. Meillä on täällä nyt ollut tietty järjestys äh, näiden puheenvuorojen suhteen, eikä nyt äh, kun meillä on aikaa <laughs> vain kaksi ja puoli tuntia, niin ei nyt joka ikistä järjestöä täällä voi kerta kaikkiaan kuulla edes näitä kaikkia maatalousjärjestöjä eikä myöskään kaikkia ympäristöjärjestöjä. No niin, ja sitten seuraava puhuja. Minutke. Mianowicie tutaj o chmielu zostało wspomniane. Pyydän vain yhden minuutin puheenvuoron. Täällä mainittiin humalan tuotanto. Haluaisin kiinnittää huomioon yhteen seikkaan. On tärkeää varmistaa, että viralliset asiakirjat, jotka julkistetaan internetissä – eivät sisällä väärää tuotantoa. Esimerkiksi humalan tuotanto maksut, ikään kuin niitä vielä olisi. En haluaisi, että tällaisia virheitä pääsee tapahtumaan. Eli jonkinlaista otnunkia näihin papereihin internetissä, koska kyllä näitä tukia toki tarvitaan. Sitten toinen seikka on seuraavanlainen. nainen. Minusta meillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia jäsenvaltioilla päättää siitä, miten näin kriisiaikoina tilanne voitaisiin eri sektoreilla ratkaista. Jäsenvaltioilla pitäisi olla liikkumatilaa, vapautta päättää kriisin aikoina, miten politiikkaa toteutetaan. Kiitos. Zakończyliśmy Kiitokset. Ja näin olemme kuulleet kaikki puheenvuorot. Tämä keskustelu päättyy puheenvuoron saa komission jäsen Cholos, joka voi tässä nyt vastata esitettyihin huomioihin ja kysymyksiin. Ja niin kuin komission jäsen tiedätte, niin aikaa ei ole kovin paljon. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Déjà... Kiitos puheenjohtaja vielä kerran siitä, että tämä keskustelu on järjestetty ja että saan mahdollisuuden vastata tiettyihin kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille. Alkuun olen tyytyväinen huomatessani sen, että tuottajajärjestöjen ja markkinoiden toiminnan niiden kautta kysymyksenä sai niin paljon tukea teiltä haluan rauhoitella Espanjan ystäviä. Se, mitä me ehdotamme, on todellakin lisää siihen, mitä jo on olemassa. Tällä hetkellä ei ole mahdollista tunnustaa äh, alakohtaisia äh, tuotan, niin toimialakohtaisia järjestöjä tietyillä äh, markkina-alueilla. Tämä koskee viinialaa, hedelmä- ja vihannesala, meillä ei ole mahdollisuutta tunnustaa näitä. Eli mitä tuottajajärjestön tunnustaminen jäsenvaltiossa oikeastaan tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tietyt kilpailusäännöt jätetään pois, esimerkiksi nämä konserni, että äh, nämä kartellisäännökset. Tämä ei tarkoita sitä, että tuottajajärjestöt äh, tekisivät työtään kartellien puitteissa, vaan on kilpailuviranomaiset, jotka huolehtivat normaalisti kilpailuolosuhteissa. Edustaja Anjo mainitsi nämä järjestöt, jotka voivat suunnitella tuotantoansa kysynnän perusteella. Ja tämä ei kuitenkaan ole kilpailusääntöjen vastaista, eikä tätä voida pitää minkäänlaisena kilpailun sääntöjen vastaisena toimintana tai, tai kartellin luomisena. Eli tuottajajärjestöt tunnustetaan sellaisenaan ja ne voivat suunnitella tuotantoaan kysynnän perusteella. Ne voivat investoida yhteisesti, voivat toimia, neuvotella, myydä myös tuottajajärjestöinä. Koko alalla toimivien järjestöjen asemaa tällä tavalla siis vahvistetaan. Tämä on uutta. Sitten puhuitte viitevuodesta 2011 ja nuorten viljelijöiden huolista. Viitevuosi 2011 tietysti täytyy muistaa 2013 ja 2012 mukaan tulevat viljelijät. Tietenkään heihin tämä viitevuosi ei päde. Me haluamme välttää sitä, että nyt kun olemme ilmoittaneet siitä, että maksuoikeuksia määritellään uudelleen. Totta kai sitten tulee uusia tukikelpoisia alueita. Me haluamme välttää sen, että on lainausmerkeissä viljelijöitä, jotka noin vain yhtäkkiä yön yli tulevat kehiin ja vaativat sitten näitä maksuja. Eli sen takia on otettu vuosi 2011, mutta totta kai nuoret viljelijät, jotka alkavat viljellä 2012-2013, saavat myös oikeudet näihin maksuihin. No sitten katto. Nostit esille esimerkin äh, siitä, miksi tämä ongelma oikeastaan ei edes synny. Meillä on tuottajajärjestöjä, jotka edustavat äh, tuhansia toimijoita, mutta sitten kuitenkin jäsenvaltioissa lasketaan yksittäiset maksut äh, per tuottaja per viljelijä. Eli tämä katto koskee yksittäisiä maksuja eikä kollektiivisia tahoja. No sitten aktiivisen viljelijän, tuottajan määritelmä. Olisin halunnut olla määritelmässä paljon täsmällisempi, mutta minun edeltäjäni ja unioni on tehnyt sitoumuksia äh, maailman kauppajärjestössä niin, että suoria tukia ei yhdistetä tuotantoon, vaan toteutetaan tuotannosta irrotettuja tukia. Me emme voi aktiiviviljelijän määritelmään sisällyttää sellaisia seikkoja, jotka, jotka liittyvät tuotannosta, tuotantoon sidottuun tukeen. Eli on sellaisia henkilöitä, joilla on maa-alueita, mutta jotka eivät työstä maata millään tavalla, eivät viljele tai tuota. Jokainen jäsenvaltio joutuisi sitten jonkinlaisen minimitoiminnan määrittelemään, jotta viljelijä saa tunnustuksen. Eli näin voimme eh, välttää sen ongelman, että jos on sellaisia maanomistajia, jotka eivät teke, tee mitään, niin, niin saisivat kuitenkin näitä tukia. Sitten alle 5000 tukimäärät vuositasolla. On paljon keskisuuria tiloja tässä kategoriassa. Ne ovat aktiivisia tiloja, toimivia tiloja, saavat muutamia tuhansia euroja tukea. Ja ne saavat myös ulkopuolista tu- tuloa jostakin. Emme halunneet laajentaa tätä aktiiviviljelijän määritelmää pluriaktiivisiin toimijoihin. Jotkut täällä totesivat, että 16 sivua asetusta, eikä näin monimutkaista ehdotusta, mutta maan maatalous Euroopan unionissa on äärimmäisen monimutkaista. Ja te kaikki haluatte, että ongelmat otetaan huomioon ja haluatte, että erityispiirteet otetaan huomioon. YMP on yhteistä politiikkaa säännöt määritellään yhteisön tasolla, koska jos säännöt jätettäisiin jäsenvaltioiden määriteltäväksi, niin ei meillä olisi yhteistä politiikkaa. Eli ei tässä voida kaikkia Puolan erityispiirteitä ottaa huomioon 16 sivussa, eikä Suomen tai Espanjan tai muiden jäsenvaltioiden erityispiirteitä. Tämä kompleksius, kenties ei pitäisi edes sanoa tätä sanaa kompleksisuus. Me olemme jo pyrkineet mahdollisimman suuren yksinkertaistamiseen Tämä löytyy myös komission internetsivuilta. Meillä on lista kaikista yksinkertaistamistoimista tässä asetusluonnoksessa, jota nyt suunnitellaan. Mutta totta kai kansallisilla viranomaisilla on myös oma roolinsa ja alueellisilla viranomaisilla niin, että se mitä käytännön ruohonjuuritasolla tehdään olisi mahdollisimman yksinkertaista. Tämä on tehtävä yhdessä. Vaikkakin Bryssel, komissio, parlamentti ja neuvosto määrittelevät yhteisön asetukset ja säännökset, niin joka tapauksessa soveltaminen jää kansallisten viranomaisten kontolle. Toivon, että kaikki ymmärtävät ne ponnistelut, jotka komissio on jo tehnyt, jotta tilanne ei monimutkaistuisi. Ja yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa me sitten katsomme, minkälaisia tarkistuksia tähän ehdotukseen vielä tehdään. Katson, miten ehdotusta voitaisiin yksinkertaista ja parantaa, mutta ei nyt lähdetä sitä monimutkaistamaan. No sitten vihertämisasiat. Tässä salissa on henkilöitä, jotka sanovat, että ovat jo osallistuneet viime viikkoina muihin kokouksiin, joissa on selkeytetty tiettyjä asioita. Ja nyt he toteavat tämän saman asian tässäkin kokouksessa. Sanon jo kolmatta kertaa, että 7 prosenttia ei ole kesannointi. Kyseessä ei ole kesannointi ja 7 prosenttia. Toivon, että tämä nyt kerta kaikkiaan loppuu. Komissio ei ole mihinkään lainsäädäntötekstiin laittanut, että viljelymaan kesannointi. Olemme sanoneet, että tämä 7 prosenttia kattaa sellaisetkin alueet, jotka nyt eivät ole tukikelpoisia. Niillä on sellaista kasvustoa, jotka, joka ei ole tuottavaa, ei ole tuotantotoiminnassa no, mukana ja nimenomaan se on tukikelvotonta, koska se ei ole tuottavaa toimintaa. Tämä tavoite Euroopan tason tuotannossa. Minähän e- esittelin kaikki elintarviketuotantoa tukevat toimet, jotka parantavat myös kilpailukykyä. Ei pidä unohtaa sitä, että julkinen keskustelu järjestettiin myös viime vuonna. Katsokaa, mitä meiltä odotetaan ja mitä yhteiseltä maatalouspolitiikalta odotetaan. Ja tietäkää myös se, että komission, komissio ehdotti merkittävää budjettia, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Meidän pitää pystyä osoittamaan, että YMPn kautta tuemme maataloustuotantoa, elintarviketuotantoa ja voimme myös samanaikaisesti huolehtia hyvin luonnonvaroista. Ei pidä tässä sekoittaa ympäristötoimia siihen, että jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon erityispiirteet ympäristökysymyksissä. Koko unionissa tämä juna on liikkeellä. Jos parannuksia voidaan tehdä, niistä keskustellaan, mutta minusta on tärkeää muistaa tämä 30 prosenttia, joka on varattu vihertämiseen, ei se ole muille kuin viljelijöille. Se on minusta parempi, että, että tämä 30 prosenttia on näissä suorissa maksuissa. Niin määritellään ne nyt niin, että ne voivat olla näissä suorissa maksuissa mukana, ei, eivätkä ne lähde yhteisen maatalouspolitiikan ulkopuolelle, valu ikään kuin sen ulottumattomiin. Näitä asioita ei pidä unohtaa, ne ovat, ne ovat niin tärkeitä. Vielä kerran haluan muistuttaa, että vihreä kasvu varmistetaan merkittävillä toimilla, en, sellaisilla toimilla, joita aiemmin ei ole nähty yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä, niin että innovaatio, tutkimus mahdollistuu myös tällä alalla. Tätä kautta me pääsemme vihreään kasvuun, mutta se ei sulje pois yksinkertaisia maataloustoimia, joissa otetaan huomioon nämä vihreät toimet. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Dziękuję bardzo, przewodniczący. Lämpimät kiitokset teille. Sitten herra de Castro ei halua käyttää puheenvuoroa. Kiitän häntä tästä. Ja näin hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka osallistuivat tähän keskusteluun halukkuudesta kuulla maataloustuottajajärjestöjen edustajia. Erityisesti haluan tässä nyt kiittää niitä, jotka tulivat tähän tilaisuuteen, ähm, kuuntelivat keskustelua, eivätkä valitettavasti ehtineet saada puheenvuoroa. Kiitän teitä kaikkia ja haluan rohkaista kaikkia maataloustuottajajärjestöjä pitämään tätä keskustelua yllä alueillaan ja kotimaissaan. Tämän keskustelun tulee jatkua ja ministerit tulisi yhdessä parlamenttien jäsenten kanssa kutsua osallistumaan tähän keskusteluun. Niin kuin tiedämme, neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat yhteispäättäjiä YMPn tulevaisuuden suhteen. Tämä keskustelu on pidettävä hengissä ja täytyy muistaa, että teillä kaikilla on suuri merkitys keskustelulle. Kokous on päättynyt. Grazie Marek.